Presidente. siamo no? Siamo 71 in commissione. Oh, no, Vabbè. Cari colleghi, eh... Hyvät kollegat, on ilo nyt jatkaa iltapäivällä valiokuntakokousta. Neuvoston puheenjohtajavaltio on läsnä ja tietysti kiitän ministeriä Gallettia siitä, että että hän on tullut tänne tänä iltapäivänä. Italian ympäristöministerillä tämän erityinen päivä, ja minun täytyy kiittää häntä nyt kaksin verroin. Nyt kun on vastuu kaikista Costa Concordian siirtotoimista, niin ehkä hän olisi halunnut olla komentosillalla viemässä laivaa Giliosta pois, mutta hän nyt sitten valitsi tulla tänne – ja annan hänelle heti puheenvuoron. Hän voi esittäytyä ja kertoa puheenjohtajavaltio Italian painopistealueista tälle kaudelle. Ole hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet. Aluksi haluaisin kiittää teitä kaikkia parlamentin jäseniä, puheenjohtajaa, varapuheenjohtajia siitä, että olen saanut tämän tilaisuuden tulla keskustelemaan kansanne ja tulla kertomaan ja keskustelemaan puheenjohtajavaltion ohjelmasta. Sehän käynnistyi alle kuukausi sitten ja heti aluksi haluaisin korostaa sitä, että puheenjohtajavaltio Italia haluaa tehdä jatkuvasti yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on, että että saadaan tietyt asiat päätökseen ja yhdessä käynnistämme sitten keskustelua uusista asioista, joita nyt ei ehditä saamaan päätökseen vielä Italian kaudella. Ja tämän lisäksi keskustelemme myöskin siitä, mitä, mikä teitä kiinnostaa. Tiedän, että jos me haluamme tehdä hyvää työtä kuuden kuukauden aikana, mutta koko tänä lainsäädäntökautena – niin tiivis yhteistyö neuvoston ja parlamentin välillä on keskeinen seikka. Uskon, että erityisesti aiheissa, joita me käsittelemme, eli ympäristöaiheissa, ei voi olla ainoastaan poliittisia eroja. Suuret poliittiset perheet Euroopassa ovat saaneet tärkeän tehtävän, eli niiden täytyy löytää sopimus jotta voidaan ratkaista ongelmia, jotka ovat hyvin paljon kansallisia, eurooppalaisia ja myöskin globaaleja. Meillä on tämä valtava vastuu. Italian ympäristöohjelma tähtää vihreisiin työpaikkoihin ja kasvuun, ja siinä on otettu huomioon sen, miten ympäristöministerit ovat edenneet Liettuan ja Kreikan kausilla, ja haluaisin kiittää heitä erinomaisesta työstä. Tämä on keskeinen aihe, ja puheenjohtajavaltio Italia, ei pelkästään ympäristö, vaan muissakin kysymyksissä, on ottanut keskiöön kasvun ja työpaikat. Me, erityisesti ympäristökysymyksissä, kun määritellään tavoitteita, tämä on meille tärkeä tehtävä. Kyse on kulttuurisesta muutoksesta. Kyse on siitä, että ympäristö otetaan huomioon kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Meidän täytyy suojella ympäristöä, se on kaikkein tärkein tavoitteemme, mutta meidän täytyy myöskin tehdä selväksi se, että jäsenvaltioissa Euroopassa ja maailmassa ei enää voi olla kestävää kasvua, eikä voi olla uusia työpaikkoja, jos keskiöön ei nosteta ympäristökysymyksiä. Ne ovat keskeisiä, kun ajatellaan tulevaisuutta, kasvua ja työllisyyttä planeetallamme, ja tämä on se kulttuurinen haaste, joka meillä on edessämme. Ja nyt voimme sanoa tietojen pohjalta, että jos on ala, joka talouskriisin aikana on kasvanut, sekä liikevaihdon osalta että työpaikkojen osalta, niin se on juuri vihreä talous. Kun tämä pidetään mielessä, niin me voimme tehdä nyt kulttuurimuutoksen ja saada kaikki ymmärtämään Euroopassa, että kasvu ja työllisyys liittyvät vihreään talouteen, mutta myös kaikkiin muihin talouden aloihin, myöskin niihin, joita historiallisesti on pidetty vaikeampina. Esimerkiksi sementtiala. Tälläkin alalla on tärkeää ottaa huomioon ympäristöseikat. Meidän pitää nyt unohtaa tämä vihreän talouden ansa. Ympäristökysymykset eivät voi liittyä vain yhteen osaan taloutta, vaan sen pitää olla asia, joka otetaan huomioon kaikilla talouden aloilla. Puheenjohtajavaltio Italia on monta kertaa korostanut, että me korostamme nyt työllisyyttä ja kasvua. Kasvu on tärkeää, jos halutaan päästä elpymisen tielle ja näin palauttaa eurooppalaisten luottamus toimielimiin ja politiikkaan yleisemmin. Puhun nyt luottamuksesta toimielimiin. Eurooppa-vaaleista saatiin selkeä merkki. Jos me emme nyt pysty tekemään nopeasti päätöksiä sellaisia, että niistä on hyötyä kansalaisille, joita edustamme, niin silloin tämä lainsäädäntökausi ei jää historiaan, mutta sen lisäksi me voimme tuhota koko EU-projektin, ja sitä ei tietenkään voida tehdä. Meidän täytyy nyt saada aikaan muutos. Kansalaiset ovat hyvin pitkälti kaikissa maissa samaa mieltä ympäristökysymyksistä, ja se voisi olla merkittävä väline, jotta voimme uudelleen määritellä eurooppalaisia valintoja ja ottaa huomioon kansalaisten huomeet ja toiveet. Talouskehitys, meidän täytyy suojella ympäristöä, täytyy torjua ilmastonmuutosta. Italian puheenjohtajakaudella nämä ovat tärkeä osa uutta strategiaa, koska me olemme vakuuttuneita siitä, että kasvun kautta voidaan saada kilpailukykyä takaisin Eurooppaan ja sen pitää olla silloin vihreää kasvua. Näistä asioista keskusteltiin Milanossa ministerikokouksessa 16.17. heinäkuuta ja siellä olivat mukana kaikki ympäristöministerit, työministerit ainutlaatuisessa kokouksessa. Ja siellä puhuttiin työ- ja ympäristöasioista ja mietittiin, mitkä konkreettiset välineet voisivat olla käytössä maissamme, jotta voisimme puuttua tähän tilanteeseen, eli tähän tämän vuosituhannen vitsaukseen, eli nuorisotyöttömyyteen. Sitten talouskehitys. Milanon jälkeen on vahvistettu se, että integroitu poliittinen lähestymistapa on keskeinen, jotta voidaan hyödyntää potentiaalia ja tarttua haasteisiin, jotka liittyvät tähän vaiheeseen, kun siirrytään kohti alhaisempia päästöjä, ilmastonmuutoksen torjuntaa, ja se pohjautuu myöskin resurssien ja energian tehokkaalle käytölle. Me olemme toimineet jo aikaisemmin ja tällä kaudella meillä on nyt vuosikertomus kasvusta Tämä liittyy myöskin ohjausjaksoon. Ja siinä on erityinen liite, joka liittyy vihreisiin toimiin. Tämä on historiallinen käänne nyt eurooppalaisen talouden ohjausjaksossa. Ja mitä tulee taloushallintoon, niin siellä on tällä hetkellä mukana työministeri ja ECOFIN. Ja me ehdotamme, että ohjausjaksossa mukana – olisivat täysimittaisesti myöskin ympäristöministerit. Näin saataisiin ympäristöasiat keskiöön ja teidän tuellanne parlamenttina voisimme tämän saada onnistumaan. Meidän täytyy siirtyä nyt ruskeasta vihreän talouteen ja meidän täytyy lieventää niitä mahdollisia kielteisiä vaikutuksia, joita tällä siirtymällä on työpaikkoihin. Meidän täytyy mukauttaa teollisuuspolitiikkaa tässä siirtymävaiheessa. Euroopan talouden ohjausjakso on lähellä nyt 2020 strategian välitarkastelua. Ja tämä on nyt merkittävä mahdollisuus. Me voimme nostaa ympäristökysymykset etusijalle myöskin hallinnollisissa kysymyksissä ja meidän täytyy nyt päästä lopullisesti eroon perinteisistä suhteista talouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan välillä. Yleensähän jälkikäteen sitten korjataan niitä tuhoja, joita on koitunut taloudellisista valinnoista. Näiden poliitikkojen pitäisi edetä samaa tahtia rinta rinnan. Talouspäätöksiä ei enää voida tehdä ilman, että otetaan huomioon ympäristökysymykset, koska olemme oppineet sen, että meidän täytyy kunnioittaa ympäristöä kaikissa jäsenvaltioissa Euroopassa. Siitä on tullut täysin välttämätöntä, kun ajatellaan monia teollisuuden aloja. Ja sitten yrittäjienkin pitää tehdä strategisia valintoja, jotka kunnioittavat luontoa, koska tällä tavalla voidaan maksimoida voitto. Ja tällainen kulttuurin muutos ja haasteet meitä, meitä odottavat. Meidän täytyy siirtyä kohti sirkulaarista taloutta, missä mitään ei haaskata. Tällä hetkellä vielä liian usein otetaan, muutetaan ja heitetään pois. Ja tällä tavalla haaskataan resursseja, menetetään arvokkaita materiaaleja ja käytet, tuotetaan valtavia määriä jätteitä. No kaikille on selvää, että tällainen tuotantomalli ei enää ole kestävää, se on saastuttavaa, kallista, se aiheuttaa kriisejä ja se johtaa myöskin työpaikkojen menetykseen ja myöskin vähemmän tulee voittoja tällaisesta toiminnasta. Milanossa oltiin samaa mieltä siitä, että meidän pitää vahvistaa ympäristöulottuvuutta taloushallinnossa EU:ssa sekä sisällön puolesta että myöskin päätöksenteon puolesta. Ministerineuvoston puheenjohtajana tulevina kuukausina sitoudun siihen, että jatkamme tätä vahvistusprosessia ympäristöasioissa ohjausakson puitteissa ja otamme huomioon kaiken sen, mistä puhuttiin Milanossa. Euroopan parlamentin panos tässä kysymyksessä on merkittävä ja toivon, että myöskin tässä keskustelussa voimme siirtyä tähän suuntaan. Uskon, että suurissa kysymyksissä, ympäristökysymyksissä ja päätöksissä, joita ei enää voida lykätä, kun ajatellaan ilmastonmuutosta, meidän täytyy unohtaa nyt erimielisyydet ja yrittää löytää yhtenäisyyksiä eri poliittisten ryhmien välillä. Tällä tavalla me voimme toimia tehokkaasti parlamentissa, sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa parlamenteissa. Meidän täytyy valvoa päästöjä, ja Euroopan on edistyttävä näissä kysymyksissä liian pitkään – paikalliset sopimukset ovat estäneet edistystä. Italia haluaa nopeasti määritellä tulevat lainsäädäntöpuitteet ilmasto- ja energiakysymyksissä. Ja näin ollen meillähän on tämä neuvoston tiekartta. Siellä on useita kokouksia ja ympäristöministeriön kokouksessa tuli esiin useita asioita, jotka liittyvät päästökauppajärjestelmän uudistamiseen, ja joista puhutaan sitten lokakuussa energianeuvostossa. Siellä puhuvat sitten ympäristö- ja energiaministerit keskenään. Me uskomme, että eurooppalainen ilmastonmuutospolitiikka täytyy yhdistää energiaturvallisuuspolitiikkaan. Näitä kahta asiaa ei voi erottaa toisistaan meidän täytyy valmistua sitten Liman huippukokoukseen ja muistaa Varsovassa tehdyt päätökset. Ja meidän pitää sitten muistaa kansalliset panokset vuoden 2015 globaaliin sopimukseen. Limassa luodaan pohja tekstille, josta neuvotellaan sitten Pariisissa. Se on ratkaiseva kohta, jotta saisimme aikaan tämän globaalin sopimuksen. Bankimuunin huippukokous on sitten tärkeä tilaisuus, jotta voidaan päästä lähemmäs vuoden 2015 sopimusta Pariisissa. Toivon, että siinä vaiheessa läsnä ovat kaikki Euroopan maat puhumassa omista kannoistaan. Arvoisat parlamentin jäsenet, puheenjohtajavaltio Italia aikoo jatkaa lokakuun lopussa ja sitten ensi vuoden joulukuussa. No, meillähän nyt on hiukan aikataulupaineita, koska uusi lainsäädäntökausi on juuri alkanut. Ja toistan vielä, että tiivis yhteistyö teidän kanssanne on aivan välttämätöntä. Ympäristökysymyksissä nämä asiat ovat nyt painopistealueita Italian kaudella. Monen vuoden jumituksen jälkeen neuvosto on vihdoinkin sanotaikaan poliittisen sopimuksen – ja tavoitteena on löytää tasapaino, kun ajatellaan unionin autorisaatiojärjestelmää ja sitten se, että jäsenvaltiot voivat rajoittaa tai kiettää, kieltää geenimuunnellut organisaatiot, organismit ja niiden viljely omalla alueellaan. Näin arkaluontoisessa aiheessa, joka koskee koko yhteiskuntaa, maanviljelijöistä kuluttajiin, niin meidän täytyy taata yksittäisten valtioiden suvereenisuus ja itsenäisyys. Geenimuunneltujen organismien viljelystä on jo keskusteltu ja tämä on nyt poliittinen kysymys. Meidän pitää edetä mahdollisimman nopeasti ja saada aikaan sopimus, sopimus parlamentin ja neuvoston välillä. Yleisten asioiden neuvosto on hyväksynyt nyt yhteisen kannan ja meidän ensimmäinen toiveemme on se, että voimme tehdä yhteistyötä jotta saamme aikaan sopimuksen tästä aiheesta, eli geenimuunnelluista organismeista, ennen vuoden loppua. Toinen prioriteetti tällä kaudella on ehdotus, joka liittyy muovipussien käytön vähentämiseen. Tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntökysymys. Tällä tavalla voidaan vähentää muovikassien käyttöä. Ja tämä olisi myöskin mahdollisuus parantaa koko jättä jätehuoltojärjestelmää. Haluamme siis aikaan saada sopimuksen, jonka avulla voidaan vähentää kulutusta ja myöskin meillä pitää olla hyviä käytänteitä, joita on jo kansallisella tasolla. Toivon, että Auken voi saada neuvottelumandaatin jo syyskuussa ja tällä tavalla voidaan luoda pohja sille, että tämä sopimus saadaan aikaan vielä Italian kaudella. Sitten kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Italia on nyt päättänyt keskittyä siihen, että olemassa olevia sääntöjä noudatetaan paremmin. Esimerkiksi meriliikenne kysymys on yksi painopistealueista Italian kaudella ja direktiivi, joka liittyy maankäytön muutoksiin – Olemme sitoutuneita siihen, että asiasta saadaan aikaan sopimus. Neuvottelut ovat olleet hankalia ja energianeuvoston tekemä sopimus osoittaa, kuinka hauras tasapaino on jäsenvaltioiden välillä. Me tiedämme, että myöskin Euroopan parlamentissa tämä on ollut hankala kysymys, eli yhdessä parlamentin kanssa ja Turvalsin kanssa haluamme katsoa, mikä olisi paras mahdollinen aikataulu, jotta saadaan aikaan sopu neuvoston kanssa. Sitten päästökauppajärjestelmän muuttaminen. Meidän täytyy vahventaa järjestelmää. Sehän on kaikkein tärkein väline yhteisön tasolla, kun pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Järjestelmä on yksinkertainen ja me tiedämme, että teknisistä syistä ei ehkä nyt vielä tällä kaudella pystytä käynnistämään neuvotteluita parlamentin kanssa, mutta toivottavasti sen jälkeen voidaan sitten nopeasti saada päätökseen tämä asia. Lopuksi vielä lainsäädäntöpaketit, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja jätteisiin. Kyse on tärkeistä ehdotuksista, jotka vaativat vahvaa ympäristöpolitiikkaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nyt odottelemme parlamentin kantaa ja yritämme nyt viedä eteenpäin mahdollisimman pikaisesti töitä neuvostossa. Meidän teetimme tutkimuksen näistä aiheista. Ja Italia puheenjohtajavaltiona koordinoi ja edustaa unionin kantoja monissa kansainvälisissä yhteyksissä, ja muistuttaisin niistä muutamasta. Ensinnäkin biologisen monimuotoisuuden konferenssi ja sitten kokous, joka liittyy Nagojan pöytäkirjaan. Ja COP12, joka pidetään Etelä-Koreassa lokakuun alussa. Siellä katsotaan, miten on edistytty strategisesti yleissopimuksen puitteissa. Ja siellä päätetään sitten, miten jatketaan ja miten voidaan parantaa toimintaa ja taata se, että päästään sovittuihin tavoitteisiin, mutta myöskin meidän pitää määritellä globaaliset kestävän kehityksen tavoitteet vuoden 2015 jälkeen. Italia on sitoonnuttunut siihen, että EU on rakentavassa roolissa näissä yhteyksissä ja haluamme olla mukana kaikissa konferenssissa tehtävissä päätöksissä. Lopuksi haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta, mutta ennen kaikkea uskon, että tämän tyyppisissä asioissa, jotka liittyvät ympäristöön, joita te käsittelette tässä valiokunnassa ja me omassa neuvostossamme, niin toivottavasti voimme tehdä tiivistä yhteistyötä, erityisesti rakentavassa hengessä ja ilman mitään poliittisia eroja. Muistutan vielä, että ympäristö enemmän kuin mikään muu aihe koskettaa kaikkien meidän elämää ja tulevaisuuttamme, mutta erityisesti lastemme ja tulevien sukupolvien elämään. Ja toivotan teille ja puheenjohtajalle lykkyä työhönne. Kiitoksia tästä seikkaperäisestä esityksestä Italian kauden painopistealueesta. Ja nyt käynnistämme heti ensimmäisen kysymyskierroksen, eli koordinaattorit. Ja pyyttäisin, että puhutte korkeintaan kaksi minuuttia kukin, ja sen jälkeen sitten ensimmäisiä vastauksia puheenjohtajavaltion edustajalta. Ensimmäisenä Liisen. Niin, kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos paljon puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja EPPn koordinaattorina. Olen tyytyväinen siihen, että tänä iltapäivällä on kaksi ministeriä neuvostosta, jotka tulevat EPPstä. Italian hallituksessa ei ole ainoastaan sosiaalidemokraatteja. Olen sitä, siitä, että te neuvoston puheenjohtaja tänään priorisoitte Euroopan parlamenttia, vaikka Italiassa on tärkeä tapahtuma Costa Concordiaan liittyen, ja sehän on teidän toimivallataan liittyvä asia. 2030 tavoitteista. Uskoakseni on hyvin tärkeää, että teette kaikkeni, että Euroopan neuvosto lokakuussa hyväksyy ehdotuksen. Parlamentissa yksi asia oli kiistaton myös EPPssä keskustelin teollisuusvaliokunnan kollegoiden kanssa viime viikolla hiilidioksidin säästötavoite 40 prosenttia ei saa tulla kyseenalaistettua millään muotoa. Sen puolesta on toimittava, että eurooppa neuvosto sen hyväksyy. Lisäksi parlamentissa oli tietenkin eriviä kantoja myös omassa ryhmässäni siitä, tulisiko tavoitteita olla yksi vai kolme, mutta Parlamentin enemmistö ja EPPn ryhmä ympäristövaliokunnassa pitää parhaimpana kolmea tavoitetta, koska Euroopan komission vaikutusten arvioinnin mukaan tämä edistää parhaiten kasvua ja työllisyyttä. Me olemme puhuneet kasvupotentiaalista, työpaikkojen luomisen potentiaalista ympäristöteknologian alalla. Näitä on käytettävä hyväkseen Euroopan komission 30 prosentin energiatehokkuustavoite tässä paketissa on merkittävä. Pyytäisin, että huolehditte siitä, että tämä vähintään hyväksytään. Ja että sitovuus on myös selkeä asia, ettei siitä niin vaan puhuta, vaan tehdään tiukkoja päätöksiä. Lopuksi yli miljardi euroa päivittäin fossiilisten polttoaineiden tuontiin. Ja näin aikoina, kun meillä on Venäjän kanssa ongelmia, niin – olisi ehkä hyvä jättää nämä rahat Euroopan unionin alueelle. Kiitos. Kiitos sitten Martin Krauten. Kiitos paljon herra ministeri. Hienoa, että haluatte toteuttaa kulttuurien muutosta niin, että teollisuudessa puhutaan kilpailukyvystä ja kestävyydestä. Näin voidaan luoda kuitenkin kasvoja, ja työpaikkoja, turvata niitä. Monet kollegani ovat käyneet täällä, jotka puolivuosittain esittelevät täällä ohjelmansa ja useimmiten me teemme työmme hyvin nopeasti ja sitten taas paljon hitaammin toimitaan neuvoston puolella. Näin on ollut ilmastonsuojelulainsäädännön osalta ja toivon, että markkinavarausvaranto, tämähän on ollut Ivo Beletin esittelijän työnä saadaan toteutettua nopeasti ja että saadaan se aikaisemmin astumaan voimaan. 2021 tässä komission pelkurit ovat saaneet kantansa läpi. Tämä on aivan liian myöhään. Tämä voi haitata järjestelmää merkittävästi. Siksi pyytäisin, että aikaistetaan tätä vuoteen 2017, että toimimme nopeammin. COP-konferensseihin liittyen tässä on todettu yhä uudestaan, että ne, jotka ovat olleet läsnä näkevät, että EU on siellä edustettuna komissiolla, parlamentilla on valtuuskunnat, siellä keskustellaan lukemattomia kertoja. Ja sitten puhutaan taloudellista tuesta. Ja sitten tämä sirpaloituu 28 jäsenvaltion toiminnan, että tätä työtä koordinoidaan Italian puheenjohtajakaudella paremmin ja että Liimassa toimitaan tehokkaammin, kun puhutaan rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Energiatehokkuusaiheesta on kai todettava, että on tässä enemmän kuin mitä toivottiin, mutta tämä jäi kuitenkin kauaksi siitä, mitä parlamentti päätti viime kaudella. 40 prosenttia, 40 miinus 30, tässä jää eroa 10 prosenttia korkeampi energiatehokkuustavoite ja sitova jokaisen jäsenvaltion osalta. Tämä tukisi meidän ammattilaisiamme, meidän yrityksiämme. Toivon, että puheenjohtajan valtio toimii avoimesti, että tässä on pelivaraa vielä ylöspäin ja se, että se, mitä komissio on esittänyt tähän mennessä, ei ole vielä kiveen hakattua neuvostossa. Kiitos. Kiitos sitten ECR-ryhmästä Jan Duncan. Thank you very much. We are... Paljon kiitoksia. Me olemme energiahuollon turvallisuudesta kautta Euroopan huolestuneita ja haluaisimme kuulla ministerikannan epäkonventionaalisesta ilmetyenergiasta eli liuskekaasusta. Tulemmeko näkemään merkittävää edistystä seuraavan kuuden kuukauden aikana? Super. Kiitos. Sitten liberaaleista Nils Turvalds. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos herra Galletti, että tulit tulitte tänne. Olemme oikein iloisia, että tulitte. Ja vilpittömästi toivomme, että olemme yhtä iloisia joulukuussa, kun sanomme Arrivederci. Olen ilokin esittelijä ja on informaatiota tai huhuja blokkaavasta vähemmistöstä Allokin suhteen. Voitteko kertoa teidän mahdollisuudesta tai kyvystä purkaa tätä? Mille grazie. Grazie. Adesso... Kiitos. Sitten Katrina Konečna. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte vás jménem uh, frakce. Uh, Kiitoksia. Tervetuloa tänne Guen puolesta. Teidän tehtävästänne ei tule helppo, me haluaisimme nyt vedota teihin, jotta tekisitte yhden asian. Niin, ministeri, kuunteletteko? Niin, siis haluaisimme ehdottaa, että te, jonka tehtävä on pitää huolta ympäristöstä, teettäisitte välittömästi kuulemisen TTIP-sopimuksesta, koska TTIP-sopimus liittyy myöskin ympäristöön. Varmasti ymmärrätte tämän, TTIP liittyy kemian teollisuuteen, elintarviketurvallisuuteen, standardeihin, joita Euroopassa on luotu. Ja me uskomme, että kun komissio neuvottelee salaa, niin neuvoston pitäisi nyt avata tämä keskustelu kansalaisille ja kertoa meille suoraan, mikä on teidän kantanne sopimuksen suhteen ja tulevista neuvotteluista, koska tällä hetkellä tilannetta ei voida hyväksyä ja pelkäämme pahoin, että ympäristö- ja sosiaalistandardit ovat vaarassa, kun ajatellaan nyt neuvotteluiden tämänhetkistä tilaa. Ja sitten puheessanne mainitsitte myöskin jätehuollon. Sanoitte, että elämme nyt jätekriisiä, ja tätähän ei pitkällä aikavälillä voida hyväksyä. Mitä aiotte tehdä tälle asialle? Italiassa minun tietojeni mukaan todellakin on jätekriisi, jätteet saastuttavat pohjavettä, ettekä sitä pysty estämään. Eli mitä aiotte tehdä tulevaisuudessa? Millaisia standardeja aiotte luoda, jotta voidaan estää tämä, mikä tapahtui Italiassa? Kiitos sitten Eichhout vihreistä. Thank you, minister. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri teidän kattavasta johdannosta lähikuukausien ohjelmaan ja se on haastava ja Alkan kollega, kun hän sanoi, minäkin odotan totta kai, aivan niin sitten sanoa näkemiin, mutta ystävällisesti ja mitenkään hankalasti, niin kuin sen joskus kuulostaa. Yksi vihreiden prioriteista on tämä ilmastoenergiapaketti 2030 sellainen, ja aivan oikein johdannossa sitten totesit, että avainasia on, että Eurooppa on yhtenäinen. Parlamentti on yhtenäinen. Sillä on selkeä kanta sen suhteen, sen suhteen miltä energiapaketti se näyttää, eli että se on paketti. Me tarvitsemme kolme pak- uusiutuvien uusiutuvat päästötavoitteet ja sitten tehokkuus. Komission tavoite oli 30 prosenttia, parlamentti halusi 40 prosenttia ja sitovia tavoitteita. Joten kovasti odotamme, että Italia painaa päälle, että neuvosto työstäisi pakettisopimusta, jossa on kolme sitovaa tavoitetta. Ja haluaisin kuulla ministeriltä lisää, miten hän aikoo työstää tätä aihetta sitten Liman kokous puheenjohtajakaudellanne. Ja rahoitus on yksi kysymyksistä. Kysymys on se, että tähän mennessä EU ei koskaan pääse rahoituskysymyksiin, koska yksittäiset jäsenvaltiot kertovat rahoitus päätöksestä, mikä on hyvin ennakoimatonta ja jättää EUn kannan rahoituksen suhteen epäselväksi. Pystyttekö tällä puolivuotiskaudella pitämään huolen siitä, että EU menee yhtenäisin rivein limaan, vai onko siellä vain vaikka e-, ennustettavia jäsenmaiden kantoja. Ja sitten monitorointi eli monitoroiden raportointi verifiointi liittyen merenkulkuun. Ja kuulimme, että neuvostossa on jotain seurattavuusongelmia se on meidän minimivaatimuksemme. Saatteko ne, neuvostolta selkeän kannan meriliikenteen raportoinnin ja monitoroinnin seurattavuudesta? Kiitos. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen koordinaattori Pedicini EFDDstä. Eh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää ministeri siitä, että hän on täällä ja vastaamassa kysymyksiimme esitän täällä tietynlaista kokeilua, koska kuten tiedätte, EFDD-ryhmä, johon viiden tähden ryhmä kuuluu, me panostamme suoraan demokratiaan. Eli kysymykseni eivät ole omiani, vaan monien italianlaisten kysymyksiä, jotka haluavat tietoa näistä asioista. Eli lyhyesti. Kun katsotaan näitä kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2030, esimerkiksi se, että että 30 prosenttia vähennetään kaasuhuonepäästöjä ja uusiutuvia energialeitä saataisiin nostettua 27 prosenttiin. Te puhuitte ensin taloudellisista valinnoista, joissa pitää ottaa huomioon ympäristövaikutukset, eli kysyisin, mitä mieltä Italia puheenjohtajavaltiona on Montin hallituksen päätöksestä, eli kaksinkertaistetaan hiilituotanto öljynporaslaitoilla sekä maalla että merellä. Tämä koskee myöskin Kroatiata. Eli miten tämä kanserogeninen tilanne tulee vaikuttamaan Italian kansalaisiin ja muihin. Kysehän on nyt sitten vesisärytyksestä. ja tieteellisesti hän on osoitettu, että se saattaa olla erittäin haitallista. Ja eikö olisi paljon yksinkertaisempaa, jos 7 prosentista noin 114 prosentin rojalteja, koska nehän ovat nyt maailman alhaisimpia. Ja lisäksi voitaisiin vähentää tällä tavalla myöskin huomattavasti ympäristön saastumista. Kiitos. No niin, tässä olivat koordinaattorit ja seuraavaksi puheenvuoron saa ministeri. Ja jos hänelle sopii, niin viisi minuuttia vastauksiin, koska meillä on vielä muitakin kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä. No se on vaikeaa, mutta toivottavasti pärjää, mutta pyydän anteeksi, jos joudun joillekin vastaamaan hiukan lyhykäisesti. Eli 30 prosenttia energiatehokkuutta. Tämähän on tällä hetkellä komission ehdotus. Uskon, että energian käytön tehostaminen vaikuttaa merkittävällä tavalla – vuoden 2030 ilmasto- ja energiasopimukseen. Minähän alussa jo sanoin, että se on strateginen tällä puheenjohtajakaudella sekä neuvostolle että parlamentille. Ja se liittyy hyvin läheisesti tavoitteisiin, joita Italian puheenjohtajakaudella on, eli työllisyys ja kasvu. Kaikkihan tietävät, että energialan kehitys luo työpaikkoja erityisesti pk-yrityksiin, ja nehän nyt tällä hetkellä kärsivät Euroopassa eniten. Tämä vaikuttaa sitten ympäristön tilaan, energiakysymyksiin. Tällä tavalla voimme säästää energiaa ja näin voimme olla riippumattomampia, kun ajatellaan energiavarmuutta. Eli mielestäni se on keskeinen asia, eli neuvoston tavoitteena on tehdä työtä, jotta saada aikaan kanta, josta kaikki ovat samaa mieltä. 26. lokakuuta sitten tehdään näitä päätöksiä. Ja tämä on merkki, joka meidän pitää antaa Euroopan kansalaisille aikaisemmin mainitusta syistä. Kaikissa maissa Liman konferenssissa ja sitten Pariisissa on, tämä on mahdollisuus ja haaste meille kaikille, koska kaikki maat eivät ole hyviä, toiset pärjäävät paremmin, toiset huonommin, joissa on enemmän kunnianhimoa, toisissa vähemmän. Eli puheenjohtajavaltio Italian tehtävänä on nyt saada aikaan mahdollisimman kunnianhimoinen sopimus, jonka takana ovat kaikki EUn jäsenmaat. Sitten päästökauppajärjestelmä. Tästä puhuin myöskin jo alustuksessani. Tämäkin on tiiviisti yhteydessä energia- ja ilmastosopimukseen, joka pitää solmia. Eli samassa neuvostossa pitää päästä mahdollisimman pitkälle tämänkin asian osalta. Nyt on välttämätöntä onnistua tässä, koska se, että vakausreservit toimivat hyvin, se luo enemmän ava- avoimuutta, uskottavuutta ja tällä tavalla voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä. Me odottelemme, että tässä asiassa Euroopan parlamentti vie eteenpäin keskusteluja no, tiukassa tahdissa, jotta mekin voimme sitten edetä vielä näissä keskusteluissa Italian kaudella. Sitten maankäytön muutokset. Kuten tiedätte, neuvosto tässä asiassa on jo kesäkuussa tehnyt sopimuksen, ja me olemme valmiita viemään päätöksen tämän mahdollisimman pikaisesti. Tämä direktiivi siis voidaan viedä päätöksen parlamentin kanssa. Tämä ei ole ollut helppoa keskustelua, ei parlamentissa eikä neuvostossa. Neuvosto voi ilmoittaa, että aikaan on, aikaan on saatu hyvä kompromissi. Eli meillä on mahdollisuuksia saada tämä asia hoidettua loppuun. Sitten sopimus Yhdysvaltojen kanssa, TTIP-sopimus. Puheenjohtajavaltio Italia on nyt neuvottelemassa avoimesti komission kanssa ja me nyt katsomme, mitkä ovat meille tärkeitä standardeja, esimerkiksi vastavuoroisuus ja sitten eurooppalaisten standardien ylläpitäminen sekä ympäristö- että sosiaalistandardit. Kun ajatellaan näitä arvoja ja kriteereitä, niin me emme niistä anna periksi, haluamme edetä ja haluamme myöskin enemmän avoimuutta. Sitten jätteistä. On selvää, että tässäkin asiassa meidän täytyy edetä. Eli tämä puhtaan ilman paketti on meille erittäin tärkeä kaikilta osin, myöskin niiltä osin, jotka liittyvät jätteisiin. No en nyt halua puhua Italian ongelmista, koska minähän edustan täällä neuvostoa eikä Italiaa, mutta välillä se unohtuu vähän turhan helposti, eli että kansallisilla alueilla on alueita, joissa on hyvin korkeita kierrätystasoja, Euroopan korkeimpia. Eli ei tar- tämä tarkoita, että Italialla olisi enemmän jätteiden suhteen ongelmia kuin muilla mailla. Nämä ongelmat koskettavat koko Eurooppaa ja jätepaketti hyväksyttiin hiljattain, ja näin ollen on vielä vaikea saada sitä mukaan näihin painopistealueisiin, joista nyt neuvotellaan parlamentin kanssa. Mutta se ei tarkoita, etteikö tämä olisi prioriteetti meille. Odottelemme nyt parlamentin kannanottoa ja me yritämme mahdollisimman pitkälle viedä tätä työtä neuvostossa. Tällä tavalla me olemme sitoutuneita jätekysymykseen ja me nyt arvioimme mahdollisuuksia keskustella ehdotuksesta ministeritasolla jo lokakuussa. Sitten meriliikenteen päästöt. Ymmärrämme, kuinka tärkeä tämä aihe on nyt, kun keskustellaan kansainvälisesti näistä asioista. Puheenjohtajavaltio tietää, miten asiassa kävi parlamentissa, Parlamenttihan on sitoutunut tähän kysymykseen ja haluaa saada aikaan sopimuksen tästä asiasta. Ja Italia pyrkii olemaan yhteydessä uuteen esittelijään sen jälkeen, kun hänet on nimetty, ja näin voimme paremmin sitten jatkaa tätä yhteistyötä. Ja lopuksi vesisärjytys. Ymmärrän kyllä, että tämä on arkaluontoinen kysymys. No, viittaisin siihen, mitä aikaisemmin sanoin, ja muistuttaisin vain, että Italiassa ja muuallakin Euroopassa me tiedämme, millaisia vaikutuksia näillä porauksilla on, ja sen osoittaa myöskin se, että eurooppalaiset säännöt porauskysymyksissä menevät paljon pidemmälle, ja se on kaikkein tiukimpia sääntöjä Euroopassa. Eli tällä tavalla voidaan nähdä, kuinka tärkeä tämä aihe meistä on. Tämä on asia, jota varmasti emme laiminlyö Euroopan tasolla. Sitten liuskekaasu. No, mitään lainsäädäntöehdotusta ei tästä ole. Jos halutaan viedä eteenpäin keskustelua tästä aiheesta ja sen ympäristövaikutuksista, erityisesti arkaluontoisilla alueilla Euroopassa, niin neuvosto ei sitä kyllä vastusta. Eh, Kiitoksia näistä ensimmäisistä vastauksista. Täällä on 24 nimeä listalla. Eli 12 kollegaa saavat esittää kysymyksensä ja sitten vielä yksi kyselykierros. Eli ensin Ivo Belet EPPstä. Ricordando sempre due... Niin muistan vielä, että kaksi minuuttia korkeintaan per puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Perin kunnioittamaan aikarajaa. Ministeri, hei taas. Ja kiitos, että tulit tänne vastaamaan kysymyksiin. Puhun lyhyesti. Paljon kysymyksiä on esitetty ja vastaukset ovat olleet erinomaisia. Tämä on erittäin tärkeä päivä ajatellen komission energiatehokkuusehdotusta 30 prosentin tavoitetta, joka on tehty. Kaikki olemme samaa mieltä, että energiatehokkuus on ratkaisevaa energiaripuuden vähentämiseksi Venäjän suuntaan esimerkiksi. 5 prosenttia lisää energiatehokkuutta merkitsee 11 prosenttia vähemmän maakaasun tuontia. Joten luotamme, että Italian puheenjohtajuus lokakuun puolessa välissä saa neuvostossa kaikki jäsenvaltiot tämän tavoitteen taakse. Meillä on kysymys, joka liittyy hiilidioksidiin, vähennyksiin ja päästökauppaan. Kollegani Matias Kyrölotteen viittasi jo kaupan rakenteellisen muutoksen, jota tarvitaan. Tiedämme, että hinnat ovat romahtaneet, eikä ole melkein mitään kannustimia teollisuudelle enää investoida innovoivaan teknologiaan. Toivottavasti olet samaa mieltä, että rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Ja että tämän ehdotuksen parissa täytyy edetä. Tiedämme, että että on mahdotonta saada tätä loppuun, vuoden loppuun mennessä, ellei ihmettä tapahdu. Mutta voisitko sanoa jotain, ja tässä Mati äsken kysyi uudistuksen ajatuksesta siis. Koska on tiettyjä jäsenmaita, eikä ihan pienimpiä, jotka haluavat vähän etupainotesta järjestelmää. En puhu 2020, vaan 2017. Voitko sanoa jotain myöskin kansainvälisistä lobista 2020 lähtien? Ja ihan lopuksi puheenjohtaja, sanotko jotain omasta ajatuskäsityksestä ja myöskin tästä viime vuoden backloadin harjoituksesta? Mitä tapahtuu vastaisina vuosina? Otatko tämän markkinavakausreservin järjestelmän mukaan tähän? Kiitos Ivo ja Presidente, grazie Ministro per eh, la presentazione così specifica. Kiitos paljon ministeri tästä perusteellisesta alustuksesta, joka esitettiin hyvin innokkaasti. Kiitos. Kiitos siitä, että olette valmiita vastaamaan kysymyksiimme. Tässä yhteydessä minullakin olisi kysymys ja se liittyy pakkausdirektiivin muuttamiseen. Euroopan parlamentti on esittänyt sitovaa tavoitetta muovipussien käytön osalta. Mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä tällä saralla ja miten uskotte, että toisaalta nähdään tärkeänä yhteistyötä? söllinen lähestymistapa ja parhaat käytännöt, jotka joissain maissa ovat jo käytössä, kuten Italiassa. Alustuksessanne viittasitte ihan lyhyesti ainoastaan uuden jätepaketin käsittelyyn ja toivoisin, että voisin kuulla lisää siitä, miten Italia puheenjohtajavaltiona aikoo tässä edetä ja mitä tuloksia oletatte, että saatte puolessa vuodessa. Kiitos. Esere Görling. Anteeksi, puheenjohtaja. Olen liian kiireinen rupattelemaan. Hyvin simppeli kysymys. Ministeri hyvin ystävällisesti esitteli prioriteetteissa sitten antamille 18 minuutin yhteenvedon koko ympäristöpolitiikan agendasta. Enkä sen jälkeen oikein ymmärtänyt teknisesti, mitä hän pyytää tämän jälkeen viranomaisiaan painottamaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Voisitko kertoa ystävästi kolme tärkeintä prioriteettia, joissa haluat ratkaisun ja mihin haluat tilanteen menevän kautesi loppuun mennessä? Il ja Alde Ries. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Huomaan, että ministerin asenne on urheilullinen tänä päivänä. Tämä jäsenmaiden asenne kieltää OGM. -t. Kysyn siitä, minä olen ollut esittelijänä tästä äskettäin ja olen jatkanut kohdalla Pausin työtä ja herra ministeri sanoi, että tämän arka kysymys tiedän, että superherkkä, jossa jollakin alueella räjähtävä asenteet ovat mobilisoituneet olla pitämällä kuin vain odotusten asteilla. Viljelijät ja kuluttajat odottavat paljon ja aset ovat asettaneet paljon toivoa meihin riman korkealla, puhumatta yhteisestä kansasta, kannasta. Kerroit, että se on saavutettu. Virallisesti emme ole saaneet sitä, mutta tiedämme, että parlamentti on ollut erittäin kunnianhimoinen lähes yksimielinen 580 vastaan, joten emme aina periksi koko ajan kysymyksiä. Ensimmäinen mietintö vuotta 2011. Ja tämä on ollut kolme vuotta neuvoston jääkaapissa, niin kuin monet muutkin kysymykset. Olet erittäin optimistinen, että kautesi aikana saadaan er- erinomaisia tuloksia, jolla jopa se olisi ihastuttavaa. Mutta minkä vuoksi suhtaudun niin myönteisesti? Tiedän, että puhelin on pitkään. Mutta nyt tässä kuitenkin toisen kysymyksen toinen asia, joka on ollut kansalaisten mielessä Belgiassa, mutta varmasti kaikkialla on elintarvikkeiden tuhlaus. Kaikki esittävät tästä kysymyksiä. Se 90 miljoonaa tonnia ravintoa, joka tarvitaan joka vuosi Euroopan unionissa. Olette jossain sanonut, tai kirjoittanut, että olisi tämän kysymyksen parissa aktiivinen, on kirjallinen asia, asia saada jotain ratkaisuja, kansalaiset ovat suuttuneita. Kiitos. Hauken. Yes, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne ja kiitos siitä, että ystävällisesti mainitsitte minun mietintöni muovikasseista. Olen hyvin kiitollinen tästä ja toivon, että käytätte kaikkia mahdollisia painostuskeinoja, niin että saadaan tiukkaa lainsäädäntöä. Minä olen ylpeä siitä, että tässä on esitetty aitoa vähennystavoitetta. Lähes kaikki osapuolet saatiin tämän 50 prosentin leikkaustavoitteen taakse viidessä vuodessa, kolmessa vuodessa 80 prosentin leikkaus viidessä vuodessa ja lisäksi pakollinen hinnoittelujärjestelmä, ainakin elintarvikealalla. Nämä tavoitteet, tiedän, että Italia joiltain osin ainakin on jo laatinut hyvin kunnianhimoista lainsäädäntöä. Toivon, että tehdään lisätyötä jätteen osalta, myöskin leikkauksen osalta. Muovipussialoite on ensimmäinen kun suhtaudutaan vakavasti siihen, että pitää vähentää pussien käyttöä ennaltaehkäisyn kautta ikään kuin. Ja GMO, luulimme, että GMO-asioista keskustellaan seuraavan ministerin kanssa, mutta todella toivomme, että noudatatte tätä ajattelua riittävän pitkälle. Voidaan sanoa, että ei voida hyväksyä, jos kaksi kolmannesta kansalaisista vastustaa ja silti niitä käytetään. Eli tällainen opt-out-järjestelmä. Toivoisin sille tukea. Ja lopulta palasin jätteeseen. Olen käynyt vetoomus valiokunnan kanssa Italiassa useat kerrat. Italiassa on monia kauniita alueita, joissa on loistavia järjestelmiä. Samalla nähdään ikäviä esimerkkejä siitä, miten ei onnistuta asioissa. Toivon, että komission kanssa pystytte selvittämään muut ongelmat, jotta Italia voisi todella olla etunenässä jätteen käsittelyssä, myös kampanjan alueella. Kiitos. Grazie alla collega. Prima di pass- Kiitos kollega. Ennen kuin seuraavan puheenvuoron annan, pyydän niin täytyy vähän muuttaa ohjelmaa. Sormessa seuraava on minuutin hiljainen hetki Ukrainan lennon vuoksi, joten pyydän minuutin hiljaista hetkeä. Grazie per eh, questo gesto simbolico, ma importante. Kiitos eleestä. Se oli symbolinen, mutta se merkitsee, etteikö se olisi ollut tärkeä ele. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Fantalle. Signor Ministro, torno su un tema che ha già trattato, anche se più in generale. Vado... Kiitos. Puhun aiheesta, jonka otit esille yleisluontoisesti. Eli leskekaasu. Kroatia on pistänyt huutokauppaan 29 parausaluetta. Ja olemme lukeneet lehdistössä, että sen sijaan, että Italia olisi ottanut etäisyyttä tähän aloitteeseen, se on tukenut sitä. Ja vaikka Italia ei ole näissä aikeissa yhtä pitkällä. Minä kysyn, että te koette, Ympäristön suojelu on hyvin heikolla tolalla Adriameren alueella, ja eikä sen pitäisi nousta ihan ykköseksi. Voimmeko yhä puhua kestävästä kehityksestä, kun me puhumme näin herkällä alueella fossiilisten polttoaineiden poraamisesta Gardini. To, grazie. Kiitos puheenjohtaja suoraan kysymykseen. Ensin kiitokset. Ja sitten halusin palata Liman konferenssiin, koska Kööpenhaminan jälkeen olin seurannut, mitä kokouksissa on kehitelty. Ja viimeksi kuluneiden vuosien aikana olemme nähneet, että ihan viime hetkellä on saatu purettua pattitilanteita. Nyt Pariisin kokouksen alla haluaisin kysyä Miten suunnittelette toimivanne, jotta voidaan huolehtia edistyksestä? Koska kuten aivan oikein sanoitte, tiedostamme sen, että meillä on ollut kriisi, mutta meidän täytyy kuitenkin muuttaa tapaa, jolla suhtaudumme asioihin. Ympäristö ja ilmastonmuutos on nähty esteenä kasvulle. Ne ei saisi enää olla. Ehkä voitte esittää enemmän yksityiskohtia. Mainitsitte Milanon epämuodollisen kokouksen, työllisyysministereiden ja ympäristöministereiden yhteisen kokouksen. Mitä puheenjohtaja valtio aikoo tehdä kiertotalouspaketin osalta? Kiitos. Kiitos Gordon ja nyt varapuheenjohtaja Potsch. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, yksinkertainen kysymys sisä- erityistoiminnan tai häiritsevät aineet. Komissio ei tarjoa vastauksia, joita parlamentti haluaa tietää, ja haluaisin tietää, olisiko puheenjohtajakausi, joka on ollut aika e- epäselvä tämän asian suhteen, endokriinisten häiritsäteen suhteen, mitä teette. Kiitos. Seuraavaksi Pietikäinen. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella teitä, ministeri. Mielestäni teidän alustuksenne vihreästä taloudesta oli kattava ja täsmällinen. Kysele siitä, että taistellaan ympäristön ja teollisuuden välillä tai eri teollisuuden alojen kesken vaan on todella ratkaisevan tärkeää, että luodaan työpaikkoja, uudenlaista tuloa, kilpailukykyä ja hyvinvointia eurooppalaisille ja teollisuudellemme, joten pitkälti on kyse taistelusta yhden teollisuuden alan yritysten välillä ja meidän hankala tehtävämme on auttaa tässä työssä ja viittasitte siihen oikein selkeästi ja mukavasti. Tähän liittyen haluaisin palata kiertotalouteen ja resurssitehokkuusehdotuksiin, joista muutama kollegani on esittänyt kysymyksiä. Olikohan tässä tulkkausongelma, tai en ehkä kuunnellut niin tarkkaan teitä, mutta kolmesta seikasta haluaisin esittää kysymyksen. Energiatehokkuus, puolatteko 40 prosentin sitovaa tavoitetta ja miten näette, että voisitte neuvoston johdossa huolehtia sitä, että tähän tavoitteeseen päästään ja miten se heijastaisi energiatehokkuusdirektiiviin. Toisaalta sitten kiertotalouden tavoitteisiin. Uskotteko, että voitte tehdä työtä, jotta saadaan resurssitehokkuusindikaattorit sitoviksi? eurooppalaiseen ohjausjaksoon, kun tiedetään sitten, että markkinavarausvarannossa on tuo eli kolme vuotta. Jotkut kollegat jo kysyivätkin, haluaisitteko vahvistaa sen, että puolette sitä, ettei tällaista aukkoa sinne tulisi, vaan järjestelmä voisi lähteä liikkeelle jo vuonna 2017. Kiitos oikein paljon. Grazie alla collega Pietikäinen. Kiitoksia sitten Allesta Faria. Thank you. Uh, Mr. Min- dear Minister. Hyvä ministeri, ennenkin on todettu liittyen EUn energia- ja ympäristöpolitiikkaan 2030 tavoitteena. Euroopan parlamentti halusi 40 prosentin vähennyksen hiilidioksidipäästöistä 30 prosenttia prosenttia uusiutuva energiaa ja 40 prosentin parannus energiatehokkuudesta. On hiilidioksidipäästöjen esittelijä. Niin meriliikenteen alueella ja ottaen huomioon johdanto tosiasiassa puhut kestävästä kasvusta unohtamatta tai ottaen huomioon parlamentin voimakkaan merkin, että pitäisi, komissiolla pitäisi olla enemmän kunnianhimoa. Kertoisitko, painaako Italia päälle niin, että neuvosto ottaa asiallisesti huomioon parlamentin kannan? Verdi, Kiitos sitten vihreästä Taylor. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri tästä alustuksesta. Ajattelin kasvua, ja kasvua, jota ei haluta, mutta jota on nähty, on se, että yhä useampi eurooppalainen kuolee ilmojen saasteisiin. Komissio on todennut, että 420 000 ihmistä EU:ssa kuolee vuosittain johtuen ilmansaasteista. Toivottavasti olette nyt samalla kannalla kuin minä ettekä voi hyväksyä tätä. Halusin tietää, mitä puheenjohtajavaltio Italia tekee varmistaakseen kunnianhimon liittyen kansallisiin päästökattoidirektiiviin ja tuetteko vuoden 2025 sitovaa tavoitetta noudattamisen osalta. Kiitos. Grazie al collega Taylor. Kiitoksia. Ja sitten EPPstä Najin. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että henkilökohtaisesti esittelitte Italian prioriteetit. Olen myös iloinen, että totesitte, että ilmaista tukenne ympäristöystävälliselle taloudelle ja myöskin tuen ympäristöstä välisille kulutustottumuksille. Politiikan pitäisi myös tukea työllisyystavoitteita ympäristön suojelun alueella. Meidän ilmastopolitiikkamme ja energiapolitiikkamme osana sitä valitettavasti on johtanut investointeihin, jotka eivät ole luoneet kestäviä työpaikkoja. Joskus on lopetettu yrityksiä hiilidioksidin päästöpolitiikan seurauksena erityisesti Itä-Euroopassa. Nämä uhraukset, niitä ei ole korvattu. Ja ilman globaalia sopimusta nämä äh, tappiot eivät ole mitenkään tulleet kompensoiduksi. Kuinka paljon kapasiteettia on korvattu tuonnilla tai kuinka paljon tuotantokapasiteettia EUsta on siirtynyt hiilivuodon vuoksi? Olen varma, että jos me muutetaan politiikkaa, se ei ole kestävää. Ja meidän pitäisi painottaa päästökaupan sijasta luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä lisäämällä energiatehokkuutta ja kierrättämällä raaka-aineita voimme löytää keinoja luoda uusia työpaikkoja kestävällä tavalla. Ja toinen kysymys, ministeri. Haluaisin kysyä mielipiteestään liittyen liuskekaasun. Miten voisimme edistää liuskekaasun tuotantoa niin, että takaamme energiariippumattomuuden? Ja sitten viimeinen kysymys. Guutelan. Sorry, I was listening to the Swedish. <laughs> Anteeksi, kuuntelin ruotsian heti kuulutteita. Puheenjohtaja, ministeri, on ollut mielenkiintoista kuunnella teitä Hienoa, että oli, otitte esiin myös meriliikenteen päästöt. Olen esittelee sen aiheen osalta, joten se tuntuu tärkeältä. Olen samaa mieltä siitä, mitä on esitetty ilmastosta. Puhuitte Limasta ja Pariisista ja sanoitte selkeästi, että on tärkeää ajaa näitä asioita Italian puheenjohtajakauden aikana, mutta haluaisin mielelläni ruotsalaisille kertoa, kun palaan kotiin, että italialaiset ponnistelevat kovasti sen puolesta, että energia- ja ilmastonmuutostyössä saadaan uutta puhtia, jotta huippukokouksessa toimitaan tehokkaammin. Joten kysyisin, miten huolehditte siitä, että saadaan sitovia tavoitteita? Minkälainen on kunnianhimon taso teillä? Ja miten aiotte prioritoida kysymystä niin, että EUn kanta on hyvin vankka tulevissa huippukokouksissa? Kiitos. Grazie, grazie a tutti colleghi per questo. Kiitos kaikille kollegoille näistä kysymyksistä. Ja sitten ministeri. Ehkä 7-8 minuuttia riittäisi nyt vastauksiin. Quattrone. No oikeastaan neljä tuntia olisi tarvittu, kyllä, mutta koitan nyt vastautua tähän kahdeksan minuutin haasteeseen. Eli haluaisin ensin sanoa yhden asian. Olen hyvin tyytyväinen, koska tässä on nyt selkeää lähestymistä aiheessa, joka alun perin nähtiin hyvin keskeiseksi aiheeksi, eli se, miten muutetaan lähestymistapaa ja miten nähdään ympäristöongelmat suuremmassa kontekstissa. Ja on, ympäristöä ei pidä nähdä ongelmana, vaan muiden alojen ongelmien ratkaisuna. Tämä on tärkeä muutos, eli se, että on tehty arvio. Ja nyt yhtäältä neuvosto ja puheenjohtajavaltio toisaalta voivat viedä tätä asiaa eteenpäin. Eli mitä tarkoittaa? Tavat nämä käsitteet, koska jos tämä jätetään tähän, niin tämä on ihan hieno periaatteellinen julistus, mutta sillä ei ole mitään muuta merkitystä. Monet asioista, joita tänään on käsitelty, joista olette esittäneet kysymyksiä, liittyvät juuri tähän kulttuuriseen kysymykseen. Kun puhutaan tästä kiertotaloudesta, kun puhutaan tehokkaasta resurssien käytöstä, Silloin puhutaan juuri siitä, että muutetaan rakenteita taloudessa ja tällä tavalla ympäristökin hyötyy tästä muutoksesta. Eli minä säästän, pidän kiinni siitä, mikä talousjärjestelmässämme on päätavoite, siis eli yritykset tekevät voittoa, koska hänellä on oikeus tehdä. Sitä ei sitä vastaan ole mitään lakeja. Mutta kun hän sitten kunnioittaa ympäristöä ja noudattaa esimerkiksi kiertotaloutta, niin tällä tavalla voidaan maksimoida voitto ja myöskin vähentää sitten sosiaalimaksuja tietyillä alueilla. Eli kiertotalous tarkoittaa sitä, että tuotteita käytetään raaka-aineista, jotka sitten elinkaarensa lopussa tai tuotantovaiheen lopussa johtavat sitten jätteisiin, joita voidaan käyttää muissa tuotantoprosesseissa. Tai sitten hyödyke on sellainen, että elinkaaren lopussa se voidaan kierrättää eikä siitä tule jätettä. Tällaista muussa tarvitaan, koska tällä meidän pitää muuttaa tapaa harjoittaa yrittäjyyttä. Tämä luo myöskin työpaikkoja. Kuvitelkaa esimerkiksi uusia ammatteja ja mitä tämä voisi merkitä. Ecodesign siitä tulee uuden tuotantojärjestelmän ydin. Eli tällä tavalla voidaan luoda uusia ammatteja, uusia työpaikkoja. Ja sama asia on keskeisen tärkeää esimerkiksi sopimus, joka ollaan tekemässä energia- ja ilmastokysymyksistä. Jos me haluamme saada aikaan kunnianhimoisen sopimuksen, niin meidän täytyy sitten panostaa energiatehokkuuteen. Sieltähän löytyy työpaikkoja ympäristön kunnioittamisen lisäksi. No sitten uusiutuvat energialähteet. Italiassa meillä on hyvin korkea tavoite tällä saralla, ja me olemme saaneet paljon työpaikkoja tälle alalle myöskin teidän maihinne. Eli voitte nähdä, että kyseessä on prosessi, joka on etenemässä ja kuitenkin meidän täytyy täysin muistaa tämä kulttuurinen muutos. No sitten joissain kysymyksissä oli asioita, joihin olen jo vastannut. Ja jos en nyt kaikkeen pysty tyhjentävästi vastaamaan, niin en ole sitä tehnyt tahallani. Päästökauppajärjestelmän uudistaminen. No tämä on meille painopiste kysymys. Ja sitten aikataulusta useampi maa haluaa aikaistaa tätä. Tämä on meille tärkeä kysymys ja me työstämme tätä aihetta. Ja sitten kansainvälisesti tilannetta pitää arvioida sitten, kun uudistusta viedään läpi. Me nyt odottelemme mahdollisia rajoituksia käytön suhteen. Emme nyt halua lannistaa investoijia, emmekä myöskään rangaista investoinneista, joita on tähän mennessä tehty. Kuitenkin päästökauppajärjestelmässä, ja tämä koskee muitakin kysymyksiä, joita on tehty ilmastopaketista, mielestäni oikea tasapaino löytynee tulevina kuukausina. Ja meillä on hyvin tiukat neuvottelut edessä. Euroopassa on kunnianhimoisempia maita, vähemmän kunnianhimoisia maita. Ja on selvää, niin kuin usein käy EU:ssa, meidän täytyy nyt löytää se kultainen keskitie. Italiassa on sanonta, hyvän paras vihollinen. Eli jos halutaan löytää yhteinen ratkaisu 28 jäsenvaltion välillä, niin täytyy tyytyä siihen, mitä on mahdollista. Voihan olla, että lopuksi neuvosto löytää hyvän kannan, joka kuitenkaan ei ole paras mahdollinen, koska meidän täytyy löytää tasapaino 28 jäsenvaltion välille mutta meidän täytyy saada tämä hoidettua ennen Liman konferenssia. Me olemme jo aloittaneet tämän työn, eli se pitäisi sitten, tämän hoidettiin jo Milanossa. Sitten muovikassit. Tämähän kysymys on minulle erityisen tärkeä ja haluaisin korostaa, että me haluamme viedä eteenpäin tätä muovipussiasiaa, asiaa, koska me tiedämme, että kyse on ympäristöongelmasta, ei mistään muusta ongelmasta. Muovipussit saastuttavat meriä ja meidän täytyy lähestyä tätä asiaa nyt ympäristönäkökulmasta. Me haluamme edetä tässä asiassa. Me haluamme saada aikaan sopimuksen kaikkien jäsenvaltioiden välille. Me tiedämme, että Parlamentti haluaa tavoitteita, mutta komissio ja neuvosto eivät välttämättä halua. Eli olisi jo menestys, jos me pystyisimme tekemään tällä kaudella päätöksen, jonka jokainen jäsenvaltio pystyisi sitten muokkaamaan omaan tilanteeseensa sopivaksi. Tietyissä tapauksissa on käynyt esimerkiksi Italiassa ja Irlannissa on suoraan kielletty muovipussit. Sitten jätteistä. Mä aiomme tähän sitoutua ja selventää ehdotusta. Meidän täytyy joulukuussa käydä sitten poliittista keskustelua, jota on jo käyty pitkään tästä aiheesta. No sitten kolme tärkeintä tavoitetta No, ensinnäkin lokakuun sopimus koskien ilmasto- ja energiapakettia 2030. Haluan, että tästä tulee kunnianhimoinen sopimus ja toistan tämän. Tämä on ehdottomasti yksi painopistealue. Sitten tärkeä asia on myöskin uusi EUn hallinto, jossa ympäristö nähdään keskeisenä osana – eurooppalaista ohjausjaksoa. Tämä olisi suuri voitto neuvostolle, mutta myöskin parlamentille ja erityisesti tälle valiokunnalle. No, tässä tuli esille muutama asia, eli OGM, muovipussit ja maankäytön muutos. Ja uskon, että avullanne, eli tällä tavalla Apullanne varmasti pystymme etenemään arkaluontoisissa asioissa. Sitten geenimuunnellut organismit. Niin, geenimuunnellut organismit. 12. kesäkuuta komissio teki sopimuksen, näin sanoin alussa, ja me haluamme tehdä työtä sen pohjalta, jotta saamme aikaan sopimuksen vuoden loppuun mennessä. Sitten endokriiniset aineet. Tämä on tietysti keskeinen aihe. Tämä on meille tärkeä ja myöskin Beatrice Lorenzinille, joka vastaa tästä. Me odotamme komission vastauksia ja kun niitä tulee, niin me sitten alamme heti työstää tätä kysymystä. Sitten resurssien tehokas käyttö. No näistä tavoitteista nyt puhuttiin jo syvällisesti Milanossa. Mielestäni tämän pitäisi olla poliittinen tavoite. Eli ehkä on mahdollista määritellä myöskin tavoitteet, vaikka kaikki maat eivät ole samaa mieltä. Tässä on vielä paljon työtä, mutta näinä kuukausina me kuitenkin työstämme tätä asiaa. Ja olisi tärkeää saada jo aikaan sopimus lokakuun neuvostossa. No, en tiedä unohtuiko tästä nyt jotain. Tämä on vaikeampaa olla täällä kuin YO-kirjoituksissa. Niin, nämä kysymykset ovat nopeita. Ja ei ole helppoa antaa niihin kovin seikkaperäisiä vastauksia näin nopeasti. Eli sitten toinen kysymyskierros EPPstä ensin. Delaye, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. De... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri tästä mielipiteen vaihdosta. Puhun lyhyesti. Koska yksi kollega on jo tarttunut tähän kysymykseen – olen erityisesti kiinnostunut tästä nollapäästötaloudesta ja kestävästä ravinnosta ja elintarvikkeiden tuhlaamisesta. Sanoitte, että olette omistautunut tällä tavoitteella. Voisitko vähän kehitellä näitä ajatuksia tästä? Ja myöskin tuotteiden viimeisestä käyttöpäivästä ja, ja hedelmistä ja vienneksistä, jotka eivät näytä aivan täydelliseltä sitten toinen kysymys liittyy elintarvikkeiden ja muiden keräämiseen viljelijöiltä sellaisille, jotka eivät ole markkinakelpoisia, niiden antaminen ää, esimerkiksi hyvän yritykselle. Ja sitten matal, halpoja tuo, tuontiin hedelmien viennisten alueella. Tässä on kaksi ongelmaa, ensinnäkin paikallisten tuottajien palkkatulot ja sitten he, heidän tuotteidensa, muiden tuottajien tuotteita joita ei sitten saada kaupaksi. Ja sitten Leena. Ja, ja ähm, ministeri. ministeri, te olitte eurooppalaisella resurssitehokkuusfoorumilla. Teemme hyvää työtä siellä ja huomasimme, että meillä on aivan liian paljon materiaaleja, joita haaskataan. Ja rohkaisisin teitä, että meillä olisi jokin tavoite. Ehkä tästä nyt on jo puhuttukin, mutta niin kuin ilmastoasioissa myöskin resurssien osalta tarvitaan aikataulu ja konkreettisia tavoitteita, muuten ei onnistuta. Eli onko teillä tässä suunnitteilla jotain? Ja sitten nopeasti toinen kysymys. Vihreä ilmastorahasto on tyhjä ja jäsenvaltiot tietysti odottavat, että Euroopasta tulee rahaa sinne Onko Italialla tarkoitus sitten katsoa, onko sinne tulossa uutta rahaa ennen vuoden loppua? Berliinistä sinne on tullut jo 57 miljoonaa, eli näyttääkö Italia nyt esimerkkiä EUlle? Grazie. Kiitos. Sitten mäkin hän ei ole paikalla. Eli sitten vihreistä Davor Slek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys ministerille. Rajat ylittävin ilmansaasteisiin pyritään puuttumaan, koska saasteet kulkuvat yli rajojen ja tämä vaikuttaa tietenkin ympäristöön. Minun on kuitenkin viitattava siihen, että jo useamman vuoden ajan Kroatian kansalaiset joutuvat hengittämään saastunutta ilmaa Bosnia-Herzegovinan öljyjaustuslaitoksen osalta. Se on venäläisissä käsissä. Lisäksi Bosnia-Herzegovinassa käytetään hiilivoimaloita ja jätetään huomiota Kroatian kanta ja Oslon sopimus. Bosnia-Herzegovina on jättänyt ratifioimatta keskeisen sopimuksen ja kysyisin teiltä, aikooko neuvosto ja ajatteko te puheenjohtajavaltion edustajana pyrkiä tukemaan Kroatiaa tässä ongelmassa. Kiitos. Grazie. Adis. Kiitos. Sitten Paulucci. No. Allora... Allekan paikalla. Ja Caputo. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja arvoisa ministeri. Puhun ihan lyhyesti. Tarkka kysymys. Itse tulen Tulimaan alueelta, Kampanasta. Ja haluaisin nyt ymmärtää, Itälässä on toista sata laitonta kaatopaikkaa ja niihin liittyy paljon ongelmia – Eli millaisia aloitteita Italialla on suunnitteilla tässä asiassa, jotta voitaisiin laatia strategia, jonka avulla voitaisiin auttaa löytämään ratkaisu tähän ongelmaan, josta on tullut valtava omalla alueellamme. Ja se saattaa levitä jopa maamme rajojen ulkopuolelle. Sitten täällä nyt ei ole muita, jotka pyysivät puheenvuoron, eli nyt ministeri saakin heti puheenvuoron ja sitten siirrymme seuraavaan kuulemiseen. Kiitoksia. Resurssien tehokas käyttö. Elintarvikkeiden haaskaus liittyy hyvin läheisesti tähän tehokkaaseen resurssien käyttöön. Itse olin hämmästynyt, koska Italiassa on käynnistetty tutkimus tästä aiheesta, ja kaksi kolmannesta italialain kansalaisista eivät yhdistäneet resurssien haaskausta ympäristöongelmiin. He liittivät ne talousongelmiin ja lineaarisiin ongelmiin, mutta eivät kuitenkaan ympäristöongelmiin. Eli tässäkin on kulttuurinen haaste, eli ihmiset pitää saada ymmärtämään, että kun leivänpala heitetään hukkaan, niin se on vähän kuin heitettäisiin pois hiukan vettä tai resursseja, luonnonvaroja. Eli meidän täytyy kiinnittää paljon huomiota tähän aiheeseen myös tässä valiokunnassa. Voin sanoa, että meillä on 24 marraskuuta kokous, jossa nimenomaan käsitellään näitä aiheita. Ja varmaan kannattaisi käydä läpi näitä asioita vähän syvällisemmin ja myöskin uskon, että yksi toimista, joka pitäisi toteuttaa, jotta voidaan puuttua tähän ongelmaan, on se, että meidän pitäisi ylläpitää uudenlaista ympäristökulttuuria. Eli meidän pitäisi korostaa nyt sitä, mitä olemme tehneet. Muuten luomme uuden sukupolven, eli ihmiset, jotka ovat saaneet voimakkaan, voimakasta koulutusta ympäristön osalta. Muussa tapauksessa näihin ongelmiin ei löydy ratkaisua, eli meidän pitää kouluttaa ja opettaa lapsiamme kunnioittamaan luontoa. Tämä on aihe, jota aion vielä voimakkaasti eteenpäin. Sitten vihreät elintarvikkeet. Me olemme hyvin sitoutuneita yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa kahdenvälisissä projekteissa ja monenvälisissä hankkeissa. Ja me jatkamme tätä yhteistyötä niin kuin aina ennenkin. Sitten geenimuunnellut organismit. En nyt täysin vastannut tähän, eli palaan hetkeksi tähän aiheeseen. Eli korostaisin vielä, että lähipäivinä jo alamme työstää parlamentin kanssa yhteistä kantaa. Ja olen varma, että meillä on hyvää yhteistyötä Rissin kanssa. Hänhän on esittelijänä tässä asiassa ja yritämme löytää sitten välittömän ratkaisun. No, nämä muut ongelmat. No, esimerkiksi maanantaina kävin katsomassa tilannetta Lorenzinen ja Martina olivat siellä paikalla. Eli aluksi sanoin, että en nyt halua puhua näistä paikallisista ongelmista. Eli kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Ja toivottavasti voimme tehdä kanssanne hyvää yhteistyötä näiden kuuden kuukauden aikana, eikä ainoastaan näinä kuukausina, vaan meillä on edessämme pitkä, raskas työ, mutta se voi myöskin antaa meille ja lapsillemme sitten suurta tyydytystä. Kiitoksia. Mekin haluamme kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle, ministeri. Ja teitä nyt pommitettiin tällä vähän kysymyksillä. Eli nyt pitäisin viiden minuutin tauon. Eli ministeri voi lähteä ja sitten terveysministeri saa astua sisään. Cari colleghi, colleghi se prendiamo posto. Kollegat, jos käytte paikoillenne. Aloitamme nyt tämän toisen kuulemisen. No niin, aloitamme tämän toisen kuulemisen. Kiitos Italian terveysministerille Beatrice Lorenzinille sitä, että hän on nyt paikalla valiokunnassamme. Ensimmäisen kuulemisen jälkeen, joka tehtiin Galettin kanssa kollegoilta, on tullut paljon kysymyksiä Eli nyt sinä joudut sitten tähän piinapenkkiin. Ensin 10 minuutin alustuspuheenvuoro voit kertoa Italian painopistealueista. Ja sen jälkeen sitten kaksi kysymyskierrosta. Ensimmäisellä kierroksella kysymyksiä esittävät ryhmien koordinaattorit, jotka hoitavat näitä aiheita poliittisissa ryhmissä. Ja toisella kierroksella sitten muut jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Eli voit heti sitten sitten mennä tähän Italian puheenjohtajakauden painopistealueisiin. Mission. Puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, itse vastaan terveysasioista ja vastaan näistä asioista neuvostossa tällä kaudella. Ja tänään esittelen teille Italian puheenjohtajakauden ohjelman. Haluamme me saada hyvin paljon potkua näihin aiheisiin ja haluamme luoda vankan pohjan innovatiivisille ohjelmille seuraavaksi viideksi vuodeksi. Muistuttaisin, että nyt Italian myötä alkaa uusi troi, trio Viron ja Luxemburgin kanssa ja meillä on yhteinen ohjelma. Me haluamme muistuttaa, että EUn toiminta ei saa vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioissa. Ja tavoitteemme tällä kaudella on se, että pystymme luomaan uutta näkemystä Euroopalle, joka pohjautuu kasvuun, kilpailukykyyn, innovaatioon ja parempaan integraatioon. Mehän tarkastelemme kohta Eurooppa 2020-strategiaa ja euro-ohjelmassamme otetaan huomioon kaikki tärkeät alat. Lähdemme siitä, miten voidaan elää oikealla tavalla ja jotta sitten voidaan hoitaa esimerkiksi eläinten terveyttä. Lainsäädäntökysymyksissä saimme Kreikalta perinnöksi lääkinnälliset laitteet ja pitkään, hyvin pitkään näistä käytiin keskustelua. Ja Italia haluaa edetä näissä asioissa ja käydä rakentavaa keskustelua ja mukana on ilman muuta Euroopan parlamentti ja yritämme saada aikaan kompromissin neuvostossa. Tavoitteena on luoda tehokkaampi järjestelmä, joka samanaikaisesti mahdollistaisi sen, että voidaan kehittää eurooppalaista teollisuutta. Joissain asioissa olemme maailman johtajia. Roomassa on sitten joulukuussa lääkinnällisten laitteiden konferenssi elintarviketurvallisuuden osalta. Italia korostaa kahta asetusehdotusta, joita tarkastellaan tällä hetkellä parlamentissa ja neuvostossa. Ensinnäkin säännöt, jotka liittyvät elintarvikkeiden rehujen tarkistuksiin. Meidän täytyy yhtenäistää standardit valvonnassa ja myöskin nämä liittyvät maatalousalaan. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa se, että sisämarkkinat toimivat kunnolla ja että kaikilla toimijoilla on yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Italia pitää hyvänä monia puheenvuoroja tässä valiokunnassa. Ne ovat sekä poliittisia että teknisiä. Ja näin ollen katsomme, että on tärkeää mahdollisimman nopeasti käynnistää neuvottelut parlamentin kanssa – jotta voitaisiin päästä varhaiseen toiseen käsittelyyn. Sitten petosten torjunta. Kun katsotaan nyt parlamentin päätöslauselmaa esitystä liittyen elintarvikekriisiin ja elintarvikepetoksiin. Tämä käynnistettiin viime joulukuussa. Ja komission kanssa Roomassa pidetään konferenssi koskien elintarvikepetoksia ja mietitään strategioita ja katsotaan millaisia ongelmia esiintyy tällä alalla. Lopputavoitteena on saada aikaan yhteinen asiakirja, joka sitten esitetään neuvostolle. Tärkeää ovat myöskin uuselintarvikkeet. Meidän pitää päivittää näitä sääntöjä, harmonisoida menettelyitä lupien osalta – ottaen huomioon viimeisaikaiset kehitykset EU-ssa. Sitten yhdenmukaisuussäännöt maatalousalalla, ne ovat välttämättömiä ja keskeisiä. Meillä, meidän pitää olla varmoja siitä, että meillä on tervettä, terveellisiä elintarvikkeita, ne ovat tärkeitä kansanterveyden kanssa. Ja Italia pitää hyvänä sitä, että on hyväksytty keskitetty lupamenettely, jossa arvioidaan sitten EFSAn kautta turvallisuutta. Tavoitteena on saada aikaan sopimus näistä asioista, tietäen millaisia eri kantoja on eri jäsenvaltioissa. Puheenjohtajavaltio Italia korostaa, kuinka tärkeitä ovat rokotukset. Me katsomme, tarkastamme uusia rokotuksia, katsomme niiden riskejä ja kannustamme jäsenvaltioita luomaan rokotusstrategioita. No sitten neuvostossa on jo käynnistetty keskusteluja tekstistä, joka liittyy rokotuksiin. Tällä tavalla voidaan torjua monia tartuntatauteja, ja tästä hyötyvät kaikki ne, jotka ottavat rokotuksia, ja tällä tavalla voidaan suojella myöskin henkilöitä, joilla ei ole rokotuksia. Syyskuussa teemme sitten esityksen, joka liittyy tartuntatautien ehkäisemiseen. Kyse on asiasta, johon pitää kiinnittää nyt huomiota jäsenvaltioissa ja komissiossa. No, kolmas aihe liittyy sitten terapeuttisiin innovaatioihin. Innovaatio lääkealalla ja lääkinnällisten lääkkeiden alalla. Tämä liittyy myöskin räätälöityyn lääketieteisiin ja tämä johtaa myöskin sit sitten lääkkeiden hintojen laskuun. No jos ajatellaan vaikka hepatiittilääkkeitä ja niiden korkeaa hintaa, se on huolenaihe kansanterveydestä huolehtiville tahoille. Ja me olemme käsitelleet tätä kesäkuun huippukokouksessa ja myöskin teknisessä kokouksessa. Ja tästä puhutaan myöskin 22. 23. syyskuuta epämuodollisessa kokouksessa. Ja siellä sitten tehdään päätelmäehdotuksia. Sitten mitä kahdessa viimeisessä neuvostossa on todettu, siellähän on vaadittu, että terveyden pitäisi näkyä enemmän ohjausjaksossa ja Italia on jo ehdottanut tiivimpää yhteistyötä sosiaaliturvakomitean kanssa, jotta voidaan yhdessä arvioida vuosittaista kasvukertomusta ja maakohtaisia suosituksia. Ja tällä tavalla voidaan näyttää tietä myöskin seuraaville puheenjohtajavaltioille talouden ja terveyden välinen yhteys tuli hyvin selväksi kokouksessamme ja myöskin se, että terveys on nähtävä transversaalisena aiheena. Se ei ole kustannus, vaan investointi yhteiskunnissamme. Sitten laadusta ja terveydenhuollon järjestelmistä. Me haluamme löytää indikaattoreita, joiden avulla jäsenaltiot voivat katsoa toimintaansa vertailukelpoisella tavalla. Ja meillä on sitten syyskuussa ministerikokous, ja siellä käsitellään kasvainten ennaltaehkäisyä, oikea elämäntapa. Nämä ovat tärkeitä kansanterveydellisiä kysymyksiä, koska syövät ja kardiovaskulaariset taudit ovat tärkein kuolinsyy Euroopassa. Sitten kolmas aihe, liittyy kivun liemittämiseen, saattohoitoon. Meidän täytyy inhimillistää hoitokeinoja. Käsittelemme muitakin tärkeitä aiheita, kuten se, miten diabeettisia potilaita hoidetaan, miten hoidetaan kroonisia hengitystauteja ja mitä merkitystä geeniperimällä on kansanterveydessä. Ensimmäinen konferenssi ministeritasolla Roomassa lokakuussa keskittyy naisten terveyteen. Tämä on minulle erittäin tärkeä aihe. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan edistää terveyttä, vähentää naisille tyypillisiä tauteja ja miten voidaan parantaa hedelmällisyyttä ja äitiyttä. Ja sitten naisilla, ikääntyneillä naisilla on sitten erilaisia vaivoja kuin miehillä. Eli tässä tapauksessa voidaan käydä keskustelua jäsenvaltioiden välillä naisten terveyskysymyksistä eri elämänvaiheissa. Eli elämäntyyli ja fyysinen toiminta ja seksuaaliterveys ja sukupuolitaudit, lisääntymisterveys ja sitten siis liittyvät raskaus, synnytys, lastenhoito ja sitten naisten kasvaimet ja screening otetaan esille. Tällä tavalla voidaan edistää naisten terveyttä ja ehkäistä hedelmättömyyttä. Ja tärkeä aihe on myöskin digitaalinen terveys. Lokakuussa Roomassa tästä järjestetään tilaus ja toivottavasti pääsette Roomaan. Silloin käsitellään strategiaa monissa jäsenvaltioissa, jotka liittyvät terveyskysymyksiin, ja erityisesti kyse on telelääketieteestä ja sähköisestä lääketieteestä. Ja Roomassa on sitten ministerikokous, jossa käsitellään Välimeren terveyskysymyksiä. Välimeren alue on mahdollisuus edistää integraatiota ja kohesiota. Kyseessä voisi olla terveyskysymyksissä rikas alue. Ja silloin voidaan miettiä yhteisiä strategioita eurooppalaisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan edistää terveyttä tällä alueella. Meillä on yhteistyöhankkeita ja tällä tavalla voimme saada aikaan myöskin sosiaali- ja talouskehitystä ja tällä tavalla parantaa myöskin vakautta. Tällä hetkellä on suuria sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia muutoksia käynnissä – ja nämähän ovat myöskin kansanterveyden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Marraskuun alussa on sitten konferenssi, jossa käsitellään muita tärkeitä aiheita, kustannuksia. Ja konferenssissa käsitellään sitten näitä aiheita ja otetaan huomioon myöskin kliiniset kysymykset, taloustehokkuuskysymykset. Nämä ovat prioriteetteja kaikille terveydenhuoltojärjestelmille, jotta voidaan taata hoidon laatu. Ja sitten toinen tärkeä aihe liittyy dementiaan. 14. marraskuuta Roomassa on konferenssi tästä aiheesta. Dementiat Euroopassa, ikääntyvässä Euroopassa ovat tärkeä invaliditeettisyy ja neljäs kuolin syy yli 65-vuotiaiden tasolla. Me voimme keskustella erilaisista strategioista Euroopassa, Italiassa, dementian alalla ja miettiä, miten voidaan kehittää tutkimusta ja hoitoa ja yleisemmin sitten, miten voidaan edistää vanhusten terveyttä. Meille tärkeä on myöskin konferenssi, joka liittyy AIDSin torjuntaan Roomassa. Tästä on sitten marraskuun lopussa konferenssin vähän ennen kansainvälistä AIDS-päivää. AIDSin torjunta tutkimuksen avusta on saanut merkittäviä voittoja viime vuosia. Tällä tavalla potilaiden elämä voi olla lähes yhtä pitkä kuin tautia sairastumattomien elämä. Nyt on uusia strategioita, uusia lääkkeitä ja myöskin ennaltaehkäisy on parantunut. Paikalla on silloin hyvin paljon kansainvälisiä ja eurooppalaisia järjestöjä. Dublinin julistuksesta on kymmenen vuotta ja nyt sitten halutaan tehdä uusi sitoumus ja torjua tätä vakavaa sairautta. 4.5. joulukuuta on konferenssi, joka liittyy terveysalan ammatteihin ja puhumme siitä näiden ammattien toiminnasta ja siitä, miten saadaan aikaan yhteistyöfoorumi. Venetsiassa sitten joulukuussa on eurooppalainen konferenssi, joka liittyy nuorten mielenterveyteen. 10-24-vuotiaat ovat 27 prosenttia maailman kansalaisista ja yli 75 prosenttia mielenterveyshäiriöistä ilmenee ennen 25 elinvuotta. Meidän on nyt mietittävä, millaisia mielenterveyspalveluita talvitaan lapsille ja nuorille, jotta voidaan varmistaa hoitojen jatkuvuus. Toinen tärkeä aihe on sitten antibioottiresistentti. Joulukuussa Roomassa on konferenssi tästä aiheesta ja ongelmia käsitellään One Health niin puitteissa. Siellä on monia aloja, esimerkiksi elintarvikealan edustajia. Ja Nämä ovat tärkeitä kansainvälisiä kokouksia, joita pidetään nyt Italian puheenjohtajakaudella. Lopuksi haluaisin todeta, että puheenjohtajavaltio Italia haluaa kiinnittää huomiota parlamentin kanssa ylläpidettäviin suhteisiin. Me haluamme tehdä poliittisia valintoja, jotka ovat sitten merkittäviä yli 500 kuluttajalle Euroopassa. Tämä on meille kaikille suuri mahdollisuus Tämä on uudistettu parlamentti, jossa on uusi kausi alkanut ja uskon, että yhdessä voimme todellakin miettiä merkittäviä strategioita terveydenhuoltokysymyksissä seuraavan viiden vuoden aikana. Ja minä haluan hyvät yhteistyösuhteet Euroopan parlamentin ja komission ja muiden kanssa, jotta voimme käynnistää työn, josta on hyötyä kaikille kansalaisille. Kiitos. Sinne. Kiitoksia ministeri Lorenzini. Ja seuraavaksi sitten koordinaattorit. Ensin kansanpuolueesta Peterle. No. Okei. <laughs> Okay. Eh, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica. Puheenjohtaja, herra ministeri, hyvät kollegat. Onnittelut. Olet saanut paljon aikaa kymmenessä minuutissa. Ja on mukava nähdä sinut täällä toista kautta terveysministerinä. Ja olen iloinen, että Italia edistää terveyttä ja tervettä elämää ja terveitä elämäntyylejä. Olen varma, että trio luo käsitteellistä jatkuvuutta. Jokaisessa terveysministerissä pitäisi olla terveiden elämäntapojen osasta. Ylipäänsä terveyskehitys Euroopassa on huolestuttava. Syöpä ja diabetes ovat alkaessa nousussa, joten sekä hoitoa että ehkäisevää Vietämiä täytyy lisätä. Meillä on paljon valkoisia kirjoja tilanteen parantamiseksi, mutta potilaiden määrä vähän kasvaa. Minun kysymykseni, on, mitä sinun mielestäsi tarvitaan, ja sen ja menettely ja hallitusvälinen menettely tuomita voisivat luoda jotain tuloksellista, että kansalaiset tuntevat vaikutuksen. Mitä voimme, mitä voimme luoda lisäarvoa EU-tasolla? Usein kuulemme, että terveys kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan sitä, mitä ei tapahdu. Olen varma, että pystymme parempaankin sopimuksia muuttamatta. Me tarvitsemme näkyvän terveyden edestäjän, jonkun, joka puhuu ehkäisyn puolesta, ennaltaehkäisyn puolesta komission tasolla. Tukisitko ponnisteluita ennaltaehkäisevän toiminnan osuuden kasvattamista 3-5 prosenttiin. sen Galletti sanoi, että ympäristö pitäisi ottaa mukaan Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa, mutta minusta terveys pitäisi ottaa siihen myös mukaan. Olen jo lähettänyt viestin komission puheenjohtaja Junckerille tästä. Ja Mattias Grote. Kiitos sitten Grote SNDstä. Kiitos ministeri teille tästä alustuksesta. Teillä on paljon ohjelmaa. Monia konferensseja järjestetään. Olen iloinen siitä, että dementian osalta järjestetään konferenssi neurologisten sairauksien osalta. Ja miten pitkälti tästä syntyy vielä jonkinlainen strategia, kun tällaiset sairaudet lisääntyvät, koska väestö ikääntyy. Hienoa, että järjestetään konferenssia, mutta mihin, minkälaiseen strategiaan tämä johtaa? Lääkinnälliset laitteet, koska voidaan olettaa, että neuvosto tekee jotain, että parlamentti voi jatkaa työtään, päästä toiseen käsittelyyn. Voisitteko ottaa tähän kantaa ja sitten antibioottiresistenssi Nyt Euroopan unionissakin antibioottiresistenssiongelma laajenee. Mitä haluatte saada aikaan, kun teillä on vain noin neljä puoli kuukautta aikaa puheenjohtajavaltiona? Viimeisenä, mutta tärkeänä, TTIP, kliiniset kokeet ja standardit. Mitä tulee lupamenettelyihin? Mikä on teidän strategianne, muutetaanko niitä ja miten pitkälti terveysministerit käsittelevät näitä kysymyksiä, jotka liittyvät terveysjärjestelmiin, lääkkeiden hyväksyntään ja T-tipin vaikutuksiin? Meillä on tässä huolia, kun kuulimme pääneuvottelijaa jokin aika sitten ja me kannamme huolta siitä, että ei niinkään lasketa meidän standardeja, vaan sallitaan muutkin. Euroopan unionissa on hyvät standardit, eikä olisi hyvä, jos sallittaisiin muita standardeja tai jopa vesitettäisiin meidän omiamme. Eli onko Italian puheenjohtajakaudella tarkoitus terveysministeriöiden keskenäistä aiheesta puhua? Kiitos. Kiitos sitten ECRstä Girling. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni on jossain mielessä jatkoa Peterleen kysymykselle. Hän puhui sellaisten sairauksien esiintyvyyden kasvusta kuin syövän. En puhuisi niinkään ennaltaehkäisystä, vaan niistä terveydestä ylipäätänsä ja terveysväitteistä. Parlamentissa olemme paljon puhuneet niistä. Onko järjestelmä oikein? Aine, onko aineiden arviointi oikein? Onko kuluttajan suojan osuus yhtälössä oikea? Ja yleinen vastaus on varmaan, että näin ei ole. Tiedän, että tämä on iso ongelma Italiassa. Italialaiset kollegat ovat lähteneet paljon että Haluaisin kysyä. Tiedämme, että uuden komission täytyy vahvistaa tämä, mutta teoriassa tämä terveysväiteasetus arvioitaisiin uudelleen 2015 alussa. Joten mietin tässä, Onko teillä mitään suunnitelmia tehdä pohjatyötä? Jotain PR-työtä tuosta pohjaksi tuolla arviolla, koska Tästä saa valtavan tärkeää ja kiinnostavaa. Kiitos sitten Allesta Riis. Kiitos puheenjohtaja. Arvon ministeri ja kiitän myöskin tästä erittäin mahtavasta esityksestä. Esitin kysymyksiä, jotka sitten Galatille hän vältteli ensimmäistä ja unohti toisen. Puhumme geenimuunnellisista organismeista ja niihin me voimme palata. Mutta erittäin tärkeä aihe kansalaisten kannalta on elintarvikkeiden tuhlaaminen. Haluaisin kuulla mielipiteesi näistä 90 miljoonasta tonnista, jotka vuosittain elintarvikkeita tuhlataan EU-ssa – Voisimmeko muuttamalla lainsäädäntöä esimerkiksi ruokamerkintöjä tai työskennellisemme viranomaisten kanssa viimeisen myyntipäivän muuttamiseksi voisimmeko saada jotain aikaan asian kansalaisten mielestä erittäin kiireellinen. On asia, joka on tullut esille, jota itsekin painottaisin. Otit esille tärkeän asian muistisairaudet, Alzheimer erityisesti, se on kalenterissanne. Ranskan aikana 2018 puhuttiin paljon. Se oli tuon presidentti puheenjohtajakauden yksi prioriteeteista. Meillä on ollut ohjelma 2013 loppunut muistaakseni, kun puhutte vuoropuhelusta ja järjestäjän kanssa täytyy olla kiitollinen järjestäjille. Muistuttavat minua koko ajan paljon odotuksia. Herra Groth sanoi, että meidän täytyy siirtyä keskustelusta eteenpäin. Me, me tarvitsemme uutta ohjelmaa. Tätä ihan lopuksi ylipainoisuuden jokainlainen se on uuden vuosisadan vitsaus. Siellä koko joukko patologioita se niille 50 prosenttia jäsenvaltioiden budjetista ravinto, miten te tartutte tämä ongelma on aloin puhua itse rans, englantilaista että ranskaa. Miten tartutte tähän? Tämä ei ole mikään kosmettinen ongelma. Se koskee yhä useampia eurooppalaisia, erityisesti nuoria. Kiitos sitten Forenza Guesta. Eh, Kiitoksia. Hyvältä päivää, ministeri. Muutama kysymys. Ensinnäkin aihe, joka on tullut jo esille aikaisemmissa puheenvuoroissa, eli TTIP-neuvottelut. Me parlamentaarisena ryhmänä olemme jo ilmaisseet, ettemme pidä tästä, että olemme huolissamme näistä neuvotteluehdoista. Erityisesti katson, että Italian hallituksen pitäisi ottaa kantaa riskeihin, joita on tässä sopimuksessa nimenomaan elintarvikkeiden osalta. Italialaisena olemme kuulleet hyvin paljon TTIP-sopimuksesta, että se on suuri mahdollisuus Italialle, mutta pahoin pelkään, että riskit, kuten tulivat esille niin nämä elintarviketurvallisuuteen liittyvät riskit ovat erittäin vakavat. Eli haluaisin kuulla ministerin ja puheenjohtajavaltion kannan. Ja sitten naisten terveys. Tehän puhuitte, että tämä on teille erityisen läheinen teema. Tästä ohjelmasta mielestäni kokonaan puuttuu tai siitä, mikä on oikeus. Tämä ei koske vain Italiaa, vaan koko Eurooppaa eli abortti, turvalliset abortit. Italian sairaaloissa siellähän on lääkärit, jotka kieltäytyvät aborteista. Ja nyt puheenjohtajavaltio voisi ehkä puuttua nyt tähän asiaan. Ja sitten lopuksi kysymys, miten voidaan toimia – työntekijöiden terveyden suhteen. Italiassahan meillä hyvin usein työ ja terveys eivät sovi yhteen. Eli aikooko Italia nyt puuttua tähän asiaan ja millä tavalla voitaisiin yhdistää nämä leikkaukset, jotka ovat merkittäviä myöskin terveydenhuollossa näiden neuvottelujen nimissä? kollega Auken. Kiitos sitten vihreistä, Auken. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Mielellämme seuraamme vahvaa ja sitoutunutta Italian puheenjohtajakautta, jossa keskitytään voimakkaasti myös terveyteen ja turvalliseen ympäristöön. Samantyyppinen kysymys kuin edustaja Grootella lääkennällisistä laitteista. Toivomme aktiivisuutta tällä kaudella. Haluaisin mainita pari seikkaa. En halua puuttua nyt näihin valvontakysymyksiin ja vapaisiin markkinoihin, mutta kysyisin, aiotteko turvata sen, että tulokset kliinisistä tutkimuksista esitetään julkisesti. Samantyyppisesti kuin tiedämme nyt lääkeaineiden kliinisistä kokeista. Jos olisi selkeä avoimuutta tässä, niin tiedettäisiin, että meitä ei voisi huijata ja olisimme paljon turvallisimmissa oloissa. Tässä on linkki myös TTIP asian, joka mainittiin aikaisemmin. Me tiedämme, että kliiniset kokeiden, kliinisten kokeiden säännöt ovat sellaisia asioita, joihin suuret lääkinnälliset yritykset halusivat puuttua TTIPissä. He haluavat päästä eroon tällaisesta nämä suuret lääkeyritykset Yhdysvalloissa. Ja kliinisiin kokeisiin vielä, tai oikeammin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvä kysymys vielä – Nämä laitteet, kuten tiedätte, ovat suoraan yhteydessä ihmiskehon. Eikä niissä saisi olla mitään myrkyllisiä aineita, jos ei niitä voida korvata muilla aineilla. Ja tässä toivoisimme, että keskitytte karsinogeeneihin, mutageneihin ja lisääntymisterveyteen vaikuttaviin aineisiin – niin pitäisi keskittyä paljon enemmän kuin on keskitytty tähän mennessä, kun tiedämme, miten vaarallisia nämä aineet ovat ihmisten terveydelle. Siksi kysymyksemme on, voitteko huolehtia siitä, että nämä karsinogeenit, muut myrkylliset aineet saadaan kunnollisen tutkinnan kohteeksi ja vältetään niitä korkean riskin lääkinnällisessä laitteessa. Kiitos. Kiitos sitten EFDDstä, Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ministeri, kuten Galletin osalta, ehdotan samaa kokeilua, eli kysymystä, joka ei ole henkilökohtainen, vaan kysymys, joka on tullut tietyiltä italialainen kansalaisilta, joita tällä edustan. Eli tämä on suoraa demokratiaa. Tämä kysymys saattaa ehkä vaikuttaa paikalliselta, joka on vain paikallinen, mutta näin ei kuitenkaan ole, koska ymmärrän kyllä sen merkityksen. Kun tulen Tulimaalta, joka on tullut esille jo monta kertaa, siellähän on öljyä sillä alueella. Eli 20 vuoden ajan olen ollut syöpälääkärinä, joten ymmärrän nämä kysymykset. Ja tämä ei ole mikään ennakkotapaus. Emme haluaisi, että tämä on ennakkotapaus muille jäsenvaltioille. Eli kysyisin, kun otetaan huomioon tämä kriittinen tilanne ympäristön osalta monissa osissa Eurooppaa, kuten Itaran saarella tai Kampanassa, Basilikaata, Sardinian ja Brescian alueella – Siellähän on kaatopaikkoja, joista on koitunut paljon ympäristöongelmia. Ja Euroopan komissio on nyt aloittanut rikkomusmenettelyn Italiaa vastaan, koska se ei pysty takaamaan sitä, että pohjavesi vastaa eurooppalaisia standardeja, ensin mitä tulee fluoriin ja arsenikkiin. Eli kysyisin, millaisia toimia Italia aikoo käynnistää, jotta voidaan vähentää syöpää ja muita ilmiöitä. Ja te mitä sanoitte, eli että edistetään elämäntapaa, joka olisi terveellisempi, niin ehkä pitäisi poistaa nämä ympäristösyyt, jotka aiheuttavat syöpää. Ja sitten, millä tavalla voisimme sataprosenttisesti kattaa alueen, ei pelkästään kansallisesti, vaan Euroopan alueella. Eli rekisteröidään kaikki syövät, koska meillä on puutteita näissä rekistereissä ja ne ovat hyvin huolestuttavia. Ja millaisia sääntöjä Italia aikoo ehdottaa, jotta voitaisiin noudattaa kuka saastuttaa maksaa periaatetta sekä Italiassa että Euroopassa yleisestikin? Kiitos. Kiitoksia kysymyksistä. Ja nyt sitten ministeri Lorenzin saa vastata. Hän on täällä kirjoittanut paljon, eli ehkä, no, seitsemän, kahdeksan minuuttia ehkä. Kuinka vain. Allora, per quanto riguarda... Niin, ennaltaehkäisy. Sehän on aihe, joka koskee moniin esittäminen, esittäminen kysymyksiä. Minä uskon, että ennaltaehkäisy on strategisesti tärkein väline kroonisia sairauksia vastaan, jotka eivät ole tarttuvia ja no, myöskin tarttuvien osalta. Meidän pitää investoida ennaltaehkäisyyn. Se on prioriteetti jäsenvaltioille ja varmasti myöskin EUlle. Me noin 3 prosenttia investoimme ennaltaehkäisyyn, eli se on budjetissamme riittämätön lukema, mutta tieteelliset tutkimukset ja huomiot viime vuosilta osoittavat, että valtaosa taudeista, kroonisista taudeista johtuvat huonoista elämäntavoista – ruoasta, tupakoinnista, alkoholista, päihteiden käytöstä, liikunnan puutteesta. Me tiedämme, kuinka paljon esimerkiksi diabeteksen vaikuttaa se, että on oikeanlainen elämäntyyli. Eli syö paremmin ja ainakin 30 minuuttia liikuntaa päivässä. Olemme tehneet laskelmia Italiassa. Eli oikea elementapa potilaalle – jolla on diabetes, niin säästettäisiin kolme miljardia euroa vuodessa lääkekuluissa. Eli kyse on valtavista summista. Tästä syystä meistä kyse on strategisesta kysymyksestä koko EUlle, ja meidän pitäisi miettiä ennaltaehkäisyä, eikä vastaa sitten jälkeenpäin korjata näitä ongelmia. Ennaltaehkäisy. Näin suunniteltuna, joka koskee eri vaiheita elämässämme ja siitä tulee siis horisontaalinen, niin tämä on myöskin merkittävä vastaus kysymykseen, joka liittyy järjestelmiemme kestävyyteen. Yhtäältä meidän täytyy tehostaa terveydenhuoltojärjestelmiämme, tehdä niistä kilpailukykyisiä, ei tietenkään vähentämällä resursseja, joita on jo viime vuosina leikattu, vaan meidän täytyy myöskin parantaa tehokkuutta. Ei riitä tasapainottaa tehokkuutta ja resursseja, vaan meidän täytyy muuttaa elämäntapaa. Ja meidän täytyy miettiä ennaltaehkäisytoimia, Eurooppa voi tehdä hyvin paljon. Se voi puhua yhdellä äänellä. Se voi saada aikaan kulttuurisen muutoksen, itsestään huolta pitämisen. Tämä ei ole vain yksi löllinen, vaan myöskin sosiaalinen vastuu. Eli mielestäni ennaltaehkäisy on yksi tärkeimpiä asioita, joihin pitää investoida. Jos siirrytään 3-5 prosenttiin, niin se olisi hieno tavoite. Ja varmaan voitaisiin miettiä, miten tähän päästään. No sitten toinen kysymys. Eli suhde talouteen. Ympäristökysymykset ovat transversaalisia, samoin terveyskysymykset ja joskus ne ovat sama asia. Ja nythän olemme juuri ympäristö- ja kansanterveyden valiokunnassa. Useinhan puhutaan health and wealth. Nyt olemme edenneet. Kyse ei ole pelkästään taudin merkityksestä, vaan meidän täytyy miettiä erilaista lähestymistapaa, joka on kaiken kattavampi, eli henkilöiden ja eläinten terveys, alueemme, vedet, ilma, eli kaikki, mikä on ympäristöä jossa elämme. Meidän pitää toimia kestävällä tavalla, kun ajatellaan kaikkien hyvinvointia ja tuotantoa. Ja tässä meitä auttaa myöskin uusi teknologia. Meillä on uutta teknologiaa myöskin terveydenhuollon alalla, ennaltaehkäisyn alalla. Ja nämä ovat välineitä, joita voimme ja joita meidän tulee hyödyntää. No nyt puhun ensin tästä ihmisten terveydestä. Ylipaino, sekin liittyy ennaltaehkäisyyn. No, nimenomaan lasten ylipaino on ongelma. Tämä on yksi tekijöistä, jotka liittyvät huonoon ennaltaehkäisyyn. Oikea elintapa on myös sitä, että ennaltaehkäistään lasten ylipainoa. Me olemme alkaneet tehdä tätä ja siihen pitää ryhtyä jo raskauden aikana. Äitiä pitää kouluttaa sen suhteen, millä tavalla hänen syömänsä ruoka vaikuttaa lapseen. Ja myöskin imetys on tärkeää. Ja meidän täytyy tehdä uusia tutkimuksia. Ensimmäisen kahden vuoden aikana lapsi omaksuu jonkinlaiset elämäntavat. Eli tällaisesta politiikasta voimme keskustella yhdessä, ei pelkästään konferensseissa. Toivottavasti voitte tulla Roomaan. Siellä on hyvin paljon mahdollisuuksia keskustella teknisesti näistä asioista. Ja toinen tärkeä asia liittyy dementioihin. Ranskan kaudellahan oli merkittävä ohjelma. Ja lokakuussa keskustelimme Lontoossa globaalista dementiastrategiasta. Meillä on erilaisia toimintasuunnitelmia näissä kysymyksissä. Ja tieteellinen tutkimus voi tuoda meille uusia lääkkeitä, jotta voimme ennaltaehkäistä dementioita. Eli tämäkin on merkittävä asia seuraavana vuosikymmeninä. Eli meidän täytyy käyttää hyväksi kaikkia hankkeita, jotka liittyvät terveydenhuoltoon sinänsä. Sitten TTIP-sopimus, neuvottelut. Se on erittäin kiintoisa aihe. Itse olen Italiasta ollut mukana neuvotteluissa New Yorkissa – ja neuvotteluita käydään tieteellisen näytön pohjalta. Eli meidän täytyy ylläpitää kliinisten kokeiden standardia. Niiden pohjaltahan tehdään sitten eurooppalaisia laatutuotteita. Ja kiinnitämme tähän erityistä huomiota, koska kansalaisten terveys on asia, josta ei voida neuvotella. Eli tieteelliset tiedot ovat sitten arvioitavina EFSassa. TTIP on todellakin suuri mahdollisuus ja mielestäni Eurooppa on riittävän suuri, jotta se voisi olla mukana tässä pelissä kilpailukykyisesti ja tasa-arvoisesti. Sitten elintarvikehaaskaus. on minun sydäntäni lähellä oleva aihe. Henkilökohtaisesti olen puhunut tästä Italian parlamentissa, koska ruoan haaskaus tällaisessa vaiheessa on eettisesti aivan mahdotonta hyväksyä, kun ajatellaan, kuinka paljon köyhyys on lisääntynyt kansalaistamme keskuudessa. Komissiohan on uudistamassa asetusta vuodelle 2002, jotta voidaan käyttää elintarvikkeita, jotka ovat vielä syömäkelpoisia, vaikka kaupallisesta syystä ne on vedetty pois liikkeestä. Eli me mietimme näitä aikataulukysymyksiä. Tämä on ajankohtainen kysymys kaikissa jäsenvaltioissa ja samoin myöskin neuvostossa. No, niin, täällä on niin paljon kysymyksiä. Sitten lääkinnälliset laitteet. Haluaisin sanoa vielä jotain tästä antibioottiresistenssistä. Joulukuussa Roomassa oli konferenssi, joka liittyi antibioottien resisten, resistenssiin maailmassa. Ja tämä on hälyttävä tilanne ihmisten resistenssi kehittyy yhä pidemmälle. Tämä on asia, joka liittyy maatalouteen, kansanterveyteen, elintarvikkeisiin. Eli meidän pitää miettiä suunnitelmia, jotta oikealla tavalla voidaan suunnitella antibiootteja. Ja sitten täytyy miettiä teknologisia innovaatioita sairaaloissa, jotta voimme estää virusten leviäminen ja sitten pitää kannustaa myöskin innovaatioon antibioottialalla. Eli mitä tulee henkilöihin ja eläimiin. Eli kyse on nyt siitä, että tarvitaan kansallisia suuntaviivoja ja sitten kansainvälisiä sääntöjä, joiden avulla voidaan panna täytäntöön hyvin merkittävä prosessi, kun ajatellaan sairaita henkilöitä ja elintarviketurvallisuutta. Sitten lääkinnälliset laitteet. Se on hyvin arkaluontoinen ja tärkeä aihe. Tässä on ristiriitaisia kantoja ja me olemme nähneet, että tätä on hyvin paljon kritisoitukin. Syyskuun lopussa 2012 komissio hyväksyi asetusehdotuksen, joka liittyy lääkinnällisiin laitteisiin. Parlamentti on arvioinut näitä asioita huhtikuussa 2014 ja neuvostossa on ollut 35 työryhmäkokousta tästä aiheesta Kyproksen ja Irlannin, Liettuan ja Kreikan puheenjohtajakausilla. Jäsenvaltiot ovat laatimassa yhteisiä toimia, jotta voidaan vahvistaa valvontaa ja parantaa potilasturvallisuutta. Italia on neuvostossa panostanut tähän työhön ja on luonut teknisiä työryhmiä. Mehän olemme lähettäneet esimerkiksi kyselylomakkeita kaikkiin jäsenvaltioihin ja sieltä nyt saadaan teknisiä vastauksia, joita sitten käytetään tässä työssä hyväksi. Halusimme syksyn mennessä saada aikaan tekstin, joka voitaisiin hyväksyä valtaosassa jäsenvaltioita ja joka voitaisiin esitellä sitten neuvostossa. Kesäkuun neuvoston kokouksessa todettiin, että tämä asia pitäisi saada Italian kaudella päätöksen. Eli haluamme tehdä yhteistyötä ja saada aikaan sopimuksen jotta pääsemme tavoitteisiin ja jotta voimme taata tekstin, joka on meille yhteinen ja joka takaa paremman turvallisuuden kaikille EU-kansalaisille. Sitten nämä myrkylliset aineet, jotka liittyvät lääkinnällisiin laitteisiin. laitteissa ei saa olla myrkyllisiä syöpää aiheuttavia tai mutaatiota aiheuttavia aineita. Ja me syvennämme tätä aihetta sitten seuraavassa kokouksessa, kun käsitellään lääkinnällisiä laitteita syyskuussa. Olen nyt hiukan hukassa näiden kysymysten kanssa. Aina niin, sitten avoimuuteen liittyvä kysymys. kliinisten kokeiden osalta meillä on komission alkuperäinen teksti. Siinä puhutaan näistä tiedoista, joita tällä hetkellä saadaan eri maiden laitevalmistajilta. Ja 8.9. heinäkuuta pidetyssä kokouksessa Italia esitti pyynnön jäsenvaltioille, eli ottaa kantaa tähän informaatioprosessiin ja arvioimaan velvoitteita, joita on valmistajille, jotta saadaan lisätietoja. Käytännössä kaikki tiedot, jotka liittyvät kehitykseen, niitä on saatu. Ehdotus hyväksyttiin lähes yksimielisesti, suullisesti, ja nyt sitten katsotaan, millaisia vastauksia saadaan muodollisesti, ja ne tiedot tietysti sitten julkistetaan. Sitten sitten yksi kysymys, joka liittyy markkinoille pääsyä edeltävään tarkastukseen. Joissain maissa on ollut erilaisia kantoja, ja olisiko sitten keskeinen elin, joka hoitaisi näitä tehtäviä ja olisi vastaus, vastuussa valvonnasta? No, tässä on erilaisia riskejä, mutta muiden maiden katsomme pitäisikö lait- käynnistää tällainen mekanismin. Tällä tavalla voidaan sitten tehostaa valvontaa. Ja kuten sanoin, tämä on tekninen kysymys. Tähän liittyy asioita, jotka on jo ratkaistu, toisia sitten ei. Me käsittelemme niitä vielä rakentavalla tavalla ja toivottavasti löydämme sitten oikeanlaisen kompromissin. No siinä taisin vastata lähes kaikkiin kysymyksiin. Tutte praticamente le domande. No niin. Sitten toinen kysymyskierros. Ensin EPPstä Kovacek. Chair, thank you. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitos rouva ministeri. Minusta on myös erittäin tervetullutta, että terveys on Italian prioriteetteja puhutte ennaltaehkäisystä, terveestä elämäntavasta, teknologiasta ja ympäristöstä, mutta epätasa-arvoinen pääsy hyvään terveydenhuoltoon on tärkeää, että monet eurooppalaiset eivät saa ajoissa te- diagnooseja, terapia ja rajoittunut pääsy terveyspalveluille lyhentää elinikää. Terveyspalvelujen epätasa-arvo johtaa maastamuuttoon, jossakin maissa, EU-maissa terveydenhuolto on parempaa, mikä pelastaa elämiä. Ja lääkärit ja sairaanhoitajat jättävät myös maansa. Tämä on yleinen eurooppalainen haaste. Vaikka tämä koskee kaikkia Euroopan maita, tämä ongelma erityisen paha uusissa jäsenmaissa. Tämä näkyy myöskin neuvoston maakohtaisissa suosituksissa vuoden 2014 talouspolitiikan ohjausjakson maakohtaisessa suosituksessa, ja kuten kollegani herra Petrille sanoi, täällä pyritään motivoimaan jäsenmaita enemmän terveysalan uudistuksissa. Komissio ja parlamentti ovat jo halunneet toimia Euroopan tasolla. Kysymykseni on, haluaisiko Italia tarttua terveyden epätasa-arvoon tulisiko se neuvostoon esityslistalle ja minkälaista lainsäädäntöä on odotettavissa liittyen lääketieteellisten tuotteiden hintojen transparenssiin ja niiden käyttöön kan, ää, sairausvakuutusjärjestelmissä. Kiitos. Sitten Pavel Pot. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Yksi ihan yksinkertainen kysymys, joka liittyy siihen, että syöpä esiintyy Euroopan unionissa yhä enemmän. Ja se liittyy hormonitoiminnan häiriöihin, häiritsijöihin. Ja tämä asia ei ole ollut kovin paljon nyt esillä, erityisesti kun liit on ehdottu ei ole ehdotettu uutta strategiaa näiden häiritsijöiden osalta ja näiden häiritsijöiden osalta ei ole esitetty riittävästi ehdotuksia. Mitä suunnittelette tässä yhteydessä? Kiitos paljon. Grazie. Adesso il collega... Kiitos sitten Guzoi. La ringrazio molto continuare in inglese. No, kiitoksia, mutta jatkan englanniksi. Rova ministeri, lyhyt kommenttini liittyy yhteen tärkeän lainsäädännön osan, joka on jumissa neuvostossa. Tämä koskee lääketuotteiden hintojen seurattavuuteen. Kovacev mainitsi tämän laadin tästä lausunnon imkovaliokunnalle, että olen maasta joissa korvauslista on vuoden 2008 jälkeen täydennetty, mutta erityisesti tämä toisi lisää selkeyttä ja kuria hintojen asetantamiseen ja myös päätöksen tekoon koskien sitä, otetaanko tuotteita korvattavien listalle. Transparenssi lisääntyy, määritelmät paranevat. Nyt tiedämme, että olette jo jumissa neuvostossa ja ystävästi kysyn teiltä, mikä on Italian kanta tämän direktiivin suhteen. Ja jos teillä on myönteinen kanta, ystävällisesti pyytäisin teitä purkamaan tämän suman neuvostossa. Toivotan teille menestystä Italian puheenjohtajakaudelle ja olen oikein iloinen, että tulitte tänne äh, kokoukseen. Grazie, kollega Busoi. Kiitokset. Ja sitten Caputo. Grazie, Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, onnittelut tästä hyvästä alustuksesta ja näistä rohkaisevista vastauksista. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin riskit, jotka johtuvat Wifistä. Lehdet. Hyvä usein puhuvat näistä kysymyksistä ja tämä osoittaa, että on vaarallista olla alttiina mikroaloille ja mikrosäteilylle. Ja sitten on olemassa huippusalainen asiakirja, jossa on yli 300 sivua. Se on. Ja siinä Maailman terveysjärjestö on katsonut, että aivoihin tulee peruuttamattomia aurioita säteilystä johtuen. No sitten terveyskysymykset ovat tietysti prioriteetti Italian puheenjohtajakaudella. Sehän haluaa edistää terveellistä elintapaa ja kiinnittää huomiota syövän ja hengitystiesairauksen ennaltaehkäisyyn – Millä tavalla Italia aikoo levittää näitä tietoja ja tarkistaa niitä? Ja millaisia aloitteita Italialla on, jotta voidaan valvoa terveyden, kansanterveyttä kaikissa jäsenvaltioissa, kun otetaan huomioon nämä nimenomaiset ongelmat. Ja sitten toinen kysymys liittyy näihin syöpärekistereihin – Katsooko Italia, että voitaisiin luoda jonkinlainen homogenisoitu syöpärekisteri kaikkialla Euroopassa, kun otetaan huomioon, että se on erittäin tärkeä kysymys myöskin ennaltaehkäisyn osalta. Kiitos sitten Josef Faria Aldesta. Eh, grazie Presidente, buongiorno eh, ministra. Kiitoksia ja onnittelut ja nyt jatkan englanniksi. Eh, Jos ajatellaan sitä, miten taloudelliset ongelmat ovat vaikuttaneet kansanterveyteen, on ajateltava esimerkiksi omaa maatani Portugalia. Esimerkiksi tartuntatauteja on esiintynyt enemmän ja sitten myös mielenterveysongelmiin. Kuolin syynä se on neljänneksi suurin nyt jos ajatellaan itsemurhia, masentuneisuutta ja niin edelleen, nämä leviävät erityisesti alemmissa sosiaaliluokissa. Kuitenkin säästötoimien takia hoito kärsii. Ja jos ajatellaan kansallisia terveysmaksuja ja yhteisrahoitusta, niin tämä saattaa johtaa epätasa-arvoon, kun puhutaan pääsystä terveydenhuoltopalveluihin. Miten näette Italian puheenjohtajan roolin näiden haasteiden edessä? Lähdettekö konkreettisiin toimiin toiseisuusperiaatteen mukaisesti niin, että vaihdetaan parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken siitä, miten voidaan käsitellä kansanterveysjärjestelmiä ennaltaehkäisyssä ja tukien – tervettä ikääntymistä. Kansanterveys on hyvin tärkeä kysymys, josta ei voi joustaa. Kiitos, Gardini. Kiitoksia. Ja lyhyesti, koska niin monet asiat ovat jo tulleet sanotuiksi, haluaisin kiittää ministeriä. Tämä on lähestymistapa, joka on hyvin pitkälti sen mukainen, joka Maailman terveysjärjestö esitteli omassa raportissaan. Se julkistettiin heinäkuussa ja se liittyi ei-tarttuviin tauteihin. Tästähän on puhuttu hyvin paljon. Nämä tiedot ovat tosiaan hälyttäviä ja todellakin ennaltaehkäisy ja elämäntapa ovat asioita, joihin pitää nyt keskittää huomio. Tällä tavalla voidaan välttää näiden tautien leviämistä. Nehän ovat tärkein kuolin syy tautien osalta. No sitten haluaisin ymmärtää, onko tämä todellakin yksi prioriteetti Italian puheenjohtajakaudella. Tämä on minulle tärkeä asia ja olen esittänyt tästä tarkistuksen. Ja sitten yksi ehdotus. Myös parlamentti edellisellä kaudella piti tätä asiaa tärkeänä, eli rajat ylittävä terveydenhuolto ja sen direktiivi. Meillä pitää olla kauaskatseinen lähestymistapa, jossa otetaan huomioon nämä mahdollisuudet rationalisoida toimintaa ja tällä tavalla voitaisiin saada aikaan säästöjä, esimerkiksi pienissä maissa, joissa välttämättä ei ole harvinaisten tautien keskuksia, jotka ovat hyvin erikoistuneita, eli voitaisiin jokainen jakaa näitä tehtäviä. Ja ehkä te voisitte, voisitte tulla vaikka Milanoon, kun siellä on terveysministerien kokous, mutta parlamentin jäsenet ehkä voisivat sitten keskittyä ja uudelleen käynnistää tämän direktiivin, joka on kansalaisten mieleen ja parlamentin mieleen, mutta jolla on kuitenkin edessään esteitä. Ne voidaan kyllä selvittää ja olisi hienoa, jos Italia juuri minun maani löytäisi keinon päästä eteenpäin ja toimia tämän direktiivin osalta, joka mielestäni on erittäin tärkeä ja joka menee ihan oikeaan suuntaan. Kiitos. A te adesso... Kiitos ja sitten Kinishi. Grazie, grazie presidente e un grazie all'onore... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri tästä alustuksesta, mitä tulee kansanterveyskysymyksiin. Ja erityiskiitokset näistä täsmennyksistä näissä vastauksissa kysymyksiimme. Minullakin on yksi kysymys teille. Tämän aiheen josta te olette jo puhunut. Huhtikuussa Euroopan parlamentti sai päätöksen ensimmäisen käsittelyn asetuksesta, joka liittyy elintarvikeketjutarkistuksiin. Tämä on monimutkainen kysymys, mutta kuitenkin hyvin tärkeä, jotta voidaan taata elintarviketurvallisuus. Eli tässä kohtaa halusin kysyä Italialta, millaisia aloitteita sillä on, jotta voitaisiin viedä tätä asiaa eteenpäin neuvostossa. Siellähän on kuitenkin erilaisia kantoja. Ja sitten meidän pitäisi ilmoittaa näistä tarkistuksista. Meillä pitäisi olla jonkinlaiset yhteiset minimistandardit. Ja haluaisin kysyä puheenjohtajavaltiolta, valtiolta onko se samalla kannalla kuin Euroopan parlamentti, joka on pyytänyt näitä harmonisoituja minimitasoja kaikkialla Euroopassa. Ja adesso la collega Evi. Kiitos sitten Evi. Grazie molte. Eh, dunque io volevo... Kiitoksia. Eli minä haluaisin puhua säästöpolitiikasta, jotka eivät ole saaneet aikaan säästöjä. Eli haluaisin viitata nyt tutkimuksiin, jotka osoittavat, että on kuilu terveydenhuollossa, joka on yhä suurempi rikkaiden ja köyhien osien välillä Euroopassa. Ja Italiassa tilanne on pahentunut, koska on hyvin paljon terveydenhuoltoyksiköitä, esimerkiksi Lombardiassa, jossa halutaan pikemminkin tehdä voittoa eikä hoitaa ihmisiä. Se on kuitenkin perusoikeus Italiassa ja Euroopassa. Ja potilasta tulee asiakas. Ja terveys on sitten vain yksi bisneksen muoto. Eikö pitäisi puuttua näihin pääjohtajien poliittisiin nimityksiin, jotka johtavat tätä politiikkaa, ja tämä on yksi syistä, miksi järjestelmä on puutteellinen ja heikko. Korruptio voi heikentää ihmisten hyvinvointia, ennaltaehkäisyä. Näinhän on todettu myöskin ihmisoikeusperuskirjassa. Ja haluaisin myöskin korostaa ja muistuttaa kansalaisaloitteesta. Siellähän on puhuttu eläinkokeiden lopettamisesta ja haluaisin tietää, mikä on puheenjohtajavaltio Italian kanta eläinkokeisiin. Kiitos sitten Pilara Muchas gracias, señor presidente. Muchas... Kiitoksia, puheenjohtaja ministeri. Haluaisin tehdä yhden huomion Grostetin puolesta, ja olen tästä itse samaa mieltä. Nyt on kulunut viisi vuotta siitä, kun viimeksi näitä asioita käsiteltiin, ja rikkomusmenettelyt kuitenkin osoittavat, että asetusta pannaan täytäntöön hyvin puutteellisesti. Ranskassa Italiassa esimerkiksi on kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan täydentää lääkkeiden käyttöä kaupallisen käytön lisäksi. Ja tämä on tehty pelkästään budjettisyistä huolimatta siitä, että on vaihtoehtoja, jotka on hyväksytty Euroopassa ja jotka ovat italialaisten ja ranskalaisten potilaiden käytössä. Tällaiset päätökset ovat vaarallinen ennakkotapaus ja ne ovat todellinen haaste kansanterveydelle. Lääkkeistä tulee kaupallisia tuotteita, eikä niitä voida käyttää näiden ohjeisten ulkopuolella. Ja laaja käyttö vaarantaa sitten potilasturvallisuuden, koska lääkkeet eivät tällaisessa käytössä täytä niitä ehtoja ja standardeja, joita niiden pitäisi, jotta niille voitaisiin myöntää lupa. Tämä johtaa sitten siihen, että sääntelypohja rapautuu Euroopassa ja se rajoittaa sitä, miten potilaat saavat tiettyjä lääkkeitä käyttöönsä. Se rajoittaa myöskin mahdollisuuksia tehdä innovointeja ja tutkimusta. Onko Italialla tavoitteena tehdä tästä asiasta prioriteetti ja aikooko se kehottaa komissiota olemaan tiukempi rikkomusten osalta, kun kyse on lääkekysymyksistä jäsenvaltiossa. Kiitos. Kiitos ja lopuksi sitten Patusello, viimeinen puheenvuoro ja sen jälkeen sitten ministeri saa vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä alustuksesta. Meidän täytyy todellakin luoda ennaltaehkäisystrategiaa, joka on harmonisoitu eri jäsenvaltioissa. Ministeri, yksi kysymys. Millä tavalla aiotte vahvistaa eurooppalaista foorumia koskien ongelmia, jotka liittyvät harvinaisiin sairauksiin. Ja sitten sosiaaliset kustannukset on paljon kansalaisia, jotka aiheuttavat paljon kustannuksia tämän takia valtiolle. Ja sitten, no tämä liittyy nyt lähinnä Italiaan. Aiotteko tarkastella sääntöjä, jotka ovat hyvin tiukkoja Italiassa, jotka liittyvät eläinkokeisiin? Italiahan jollain tavalla on tehnyt vaikeaksi tutkimuksen Italiassa, ainakin en tiedä, että 97 prosenttia tutkimuseläimistä ovat rottia ja hiiriä, eivät mitään suurempia eläimiä, mutta Italia on jotenkin kasannut näitä eläimiä ja ne on asettu samalle tasolle suurempien eläinten kanssa. Eli tämä vaikeuttaa tutkimusta Italiasta ja lääkeyrityksellä on nyt paljon ongelmia Tämä sääntö Italiassa saattaa luoda, tai on jo luonut, muutamia ongelmia. Ja sitten toinen kysymys, ja Karriinikin tästä puhui, eli rajat ylittävä terveydenhuolto. Aiotteko harmonisoida vähän näitä hintoja, jotta voidaan välttää se, että tästä hoitopaikkamatkailusta tuleekin spekulaatiota? Non ci siano più... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ilmeisesti ei ole, eli tässä olivat kaikki puheenvuoropyynnöt ja sitten ministeri saa vastata mahdollisuuksien mukaan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Grazie. La grazie per le domande. Kiitos kysymyksistä. Se, te ne katsovat aiheita, joita puheenjohtajamaana tulemme tekemään tai sitä jäsenmaana. Aletaanpa näistä, näistä rajat ylittävistä kysymyksistä. Italia on hyväksynyt ja täytäntöpannut rajat ylittävän direktiivin. Monet jäsenvaltiot työskentelevät sen parissa. Se tarjoaa paljon mahdollisuuksia Euroopalle. Jos asia ajattelee, tämä rajat ylittävä direktiivi on ensimmäinen direktiivi, joka aidosti käsittelee ihmisiä Euroopan unionissa, kansalaisia, heidän oikeuksiaan, eikä ainoastaan taloudellisia oikeuksia. Se on hyvinvointidirektiivi, ja se on se suuri innovaatio siinä suhteessa. Kuten monet innovaatiot, se täytyy täytäntöönpanna kunnolla ja se vaatii hyvää seurantaa. Ja tässä suhteessa direktiivin liittyy jotain jäsenvaltioiden toivomia olettamia ja eräänlaisia vasta-aineita näin lääketieteellisesti ajatellen nämä vasta-aineet ehkä estävät sen, että sitä käytetään terveysturismin keidona tai jotenkin spekulatiivisesti. Se on erittäin kekseliäs. Sen nähdään EO valtavana alueena, jolla voidaan tehdä kokeiluja esimerkiksi harvinaisiin talteihin liittyen. sella. Me kaikki tiedämme, että me tarvitsemme kansallisia erikoistuneita keskuksia liittyen niihin. Mutta sitä kohtaa näin, että kansalliset keskukset eivät riitä, joten tarvitaan globaaleja keskuksia ja tämä direktiivi tarjoaa mahtavaa vielä kehitysnäkymiä, jotka takaavat kansalaisille merkittäviä parannuksia hoidossa. lainsäädännössä pyritään jo torjumaan liian korkeat hinnat ja terveysturismi. Meillä tulee olemaan lokakuussa erittäin tärkeä rajat ylittävä tapahtuma 6. ja 7. marraskuuta Venetsiassa, se oikein muistan, ei Milanassa, Venetsiassa. Ja pyrimmekin saamaan paljon huomiota tälle tapahtumalle – neuvoston, kenties parlamentin jäseniä keskustelemassa siitä, miten direktiiviä voidaan mahdollisimman hyvin täytäntöön panna. Ja tässä samassa kongressissa 6.7. marraskuuta käsitellään myöskin laajemmin onkologia, syöpää. Siellä terapia, innovointi, hoito ovat kaikki mukana. rajat kysymysten rinnalla. Ja jos voisin kääntää toisen syöpää kasvamme koskevaan kysymykseen, kysymykseen, jonka olen hukannut, ja johon siis palaan vähän myöhemmin. Mitä syövän vaikutuksiin tulee, me tulemme keskustelemaan strategiasta ja arvioimaan jo maksettuja ratkaisuja. Me tulemme painottamaan elintapaa, tupakointi, ylipainoisuus, sokerin, suolan ja alkoholin käyttö. Riskitekijät ovat ne, joihin me keskitymme. Vihannesten käyttö ja liikunta ovat asioita, joita painotamme. Meidän täytyy todella painottaa tervettä elintapaa ja liikuntaa. Meidän täytyy myös ajatella tasa-arvoista pääsyä diagnostiikan pariin, ei nostaa hoidon suhteen. Talouskriisi on merkinnyt sitä, että pääsy diagnostiikan pariin on epätasa-arvoista, että täytyy katsoa mitä jäsenvaltiot tekevät tuon suhteen. Meidän täytyy tarkastella myös sellaisia asioita kun rokotekampanjat liittyen erilaisiin sairauksiin, myös HIV liittyen. Sitten kestävyyteen liittyen. Tässä oli kysymys ainoastaan taloudellisesta kestävyydestä. Terveydenhoitojärjestelmä täytyy katsoa kokonaisuudessaan. Että, että myös ajatellaan, miten alueilla ja mailla on mahdollisuus saada teknologiaa käyttöönsä. Me tulemme käsittelemään tätä kokouksessamme, joka on jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmälle niin tärkeää. Otan huomioon tämän ratkaiseva kysymys Euroopan kilpailukyvyn kannaltakin. Näette, että terveydenhuoltojärjestelmällä on yhteyksiä muihin järjestelmiin, yhteyksiä myös kasvuun ja tutkimukseen. Talouskriisi on merkinnyt sitä, että ei ole ainoastaan vähemmän hoitoa ja vähemmän diagnostiikkaa, se on merkinnyt myös vähempää tutkimus- ja kehitystyötä. Ja konferenssissa me pyrimme käsittelemään juuri tätä, miten voimme lisätä terveydenhoito- ja tutkimusjärjestelmien innovointia niin, että kansalaiset hyötyvät. Me kohtaamme, me olemme tien risteyksessä. Eurooppa on ollut elänyt rauhassa ja yhdistyneenä. Kansalaisilla on aina ollut pääsy parhaaseen hoitoon, parhaaseen hoitoon maailmassa – me olemme tarjonneet innovaatiota, teknologiaa, parasta sellaista. Meidän täytyy täyttää, pitää taso yllä. esimerkiksi on taloudellista ja sosiaalista standardeista. esimerkiksi on kilpailusta myös BRIC-maiden kanssa ja Yhdysvaltojen kanssa. Meidän täytyy kehittää uusi kehitysmalli. Ja meidän täytyy tarjota tie innovaation pariin Katarin tämän, tätä tulemme käsittelemään kauden aikana ja myös epämuodollisissa tapaamisissa. Italia on myös neuvostolle johtopäätöksessä luonnoksen komission kanssa yhteistyössä. Tämä on ollut oikein hyödyllistä. Olemme laatineet asiakirjan, joka erityisesti kannustaa kasvua, innovaavia lääketieteellisiä käytänteitä – ja voivia lääkkeitä, jotka täyttävät standardit potilaiden pääsy lupaavan hoitotapojen saatavuus ja seurattavuus. Tämä hinnoitteluun seurattavuusdirektiivi on erittäin tärkeä. Ja menetelytasolta se, jotta kansallisella tasolla hinnoittelu- ja korvauspäätökset olisivat seurattavia. Me haluamme myöskin lääketuotteet nopeammin markkinoille. Tässä jäsenvaltiolla ei ole vielä sopua. Me työskentelemme tämän parissa. Ajattelen edellisen työryhmän tuloksia neuvostossa. Siellä on tällainen yhteenvetoasiakirja, jossa on koostettu jäsenvaltioiden käytänteitä ja painettu eroja. Pyrimme realistiseen ratkaisuun, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden teknologiatason ja tällaisen tilanteen. Me haluamme direktiivin, kun olo ovat oikeat siihen. Nyt on kriittinen hetki. Kun lääketuotteita hinnatellaan, niin siihen liittyy huolenaiheita. Hepatiitti C on kärjikkään esimerkki tässä. Joten työskentelemme jäsenmaiden kanssa kriittisten kysymysten parissa ja pyrimme ratkaisuun, joka on mahdollisimman laajalti hyväksytty. Estettiin myös kysymys eläinkokeista. Ja lainsäädännöllisesti eläinten elä, käyttöeläinkokeissa vivisektio. Me haluamme, että mahdollisimman vähän eläimiä tapetaan eläinkokeissa. Ja tämä on hyvin keskusteltu asia. Ja sitten tämä off-label käyttö, käyttö muuhun kuin ei, käyttö muuhun kuin alun perin hyväksyttyihin tarkoituksiin. Me asetamme kansalaisten terveyden ykköseksi. Te, turvallisuus on puheenjohtaja jo maana meille tärkeintä myös minulle ministerinä. jotka jäsenvaltiot läheisyysperiaatteen mukaisesti voivat mahdollistaa muuhun kuin lupatarkoitukseen ajaton käytön. Säätelyvirastollakin on tehtävänsä tässä. Italia haluaa taata turvallisuuden lääketuotteissa. Ensin Nietzsche esitti kysymyksen. Ja voi sanoa, että Italia on selvillä, että olemme tietoisia, että kansalaiset haluavat, että on terveellistä katea ketjun. Me haluamme lainsäädäntö, joka tarjoaa korkeamman turvallisuuden tässä, mutta se ei riitä. Tarvitaan kunnan tarkastusstandardeja ja riittävästi yhteisötasolla sovittuja tarkastuksia riskiarvion pohjalta. Ja ruokaa voidaan saattaa markkinoille ja viedä kaikkialle, joten me tarvitsemme samanlaisia tarkistuksia kilpailun vääristymien ehkäisemiseksi Siksi pyrimme neuvostossa sopimukseen, vaikka tällä hetkellä eroja on. Elintarviketerveys on erittäin tärkeä aihe, erittäin relevantti. Kaikki ovat siitä huolestuneita. Pyrimme lähestyttämään erilaisia kantoja. Ja olen varmaan käsitellyt kaikki asiat. E permettete a nome di tutti di Kiitoksia. Kaiken nimissä haluaisin kiittää ministeri Lorenzinia siitä, että hän oli valmis tulla keskustelemaan tänne ja vastaamaan näin moniin kysymyksiin, joita hänelle esitettiin aika lyhyessä ajassa. Eli kiitos kaikille. Ja nyt valiokuntakokous päättyy ja huomenna on sitten koordinaattorien kokous ja sitten kolmas syyskuuta meillä on sitten valiokuntakokouksia koko päivä. Eli kiitoksia ja hauskaa illan jatkoa.